Kolleginnen und Kollegen, entschuldigen Sie, Hyvät kollegat, haluaisin pahoitella myöhästymistäni. Olin tuolla aivan ovella. Meidän on vielä puhuttava Ukrainan ja Georgian vaalitarkailusta ja pääsihteerit olivat päättäneet, että puheenjohtaja kokousta varten tänään he pyytäisivät, että lähetettäisiin vähemmän henkilöitä kuin olimme ehdottaneet ja tästä syystä Minun vielä piti tiettyjen ryhmien kanssa neuvotella niin, että pääsisimme sopimukseen, joka voisi mennä läpi puheenjohtajakokouksessa. Ja toivon, että tämä nyt onnistuu. Näin ainakin tämän aamuiset keskustelut tuottavat hedelmää, eivätkä ole turhia. Nyt kokous alkaa. Onko teillä ehdotuksia muutoksiksi? Ei ole. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Niin, jos luitte nämä seitsemän asiakirjaa, niin voitte kertoa, tai nämä pöytäkirjat, niin voitte kertoa, onko niissä jotakin ongelmia. En tiedä, oletteko edes lukeneet niitä. Oli miten oli, nyt menen kohtaan neljä. Keskusteluun Filippo Grandin kanssa. on UNRVAn päävaltuutettu. Olen erittäin iloinen siitä, että olette täällä tänään. Olemme jo yhdessä keskustelleetkin ja olen sitä mieltä, että teidän puheenne tulee olemaan erityisen merkittävä täällä tuolla tuon alueen tilanteella on vaikutuksia pakolaisvirtoihin niin, niin edelleen. Edelleen on tärkeää, kun otetaan huomioon Syyrian hyvin katastrofaaliset til- tilanteet joka päivä. Varmastikin tämä vaikuttaa teidän työhönne. Ehkä voisitte vähän kertoa tästä. Sain teiltä eilen lukuja ja 200 000 syyrialaista pakolaista oli Jordaniassa, 100 000 Turkissa ja rajalla on tuhansia henkilöitä, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään rajan yli. Siviilisota on käynnissä ja se pakottaa ihmisiä lähtemään pois ja kulkemaan ehkä Libanoniinkin asti. Ja tämähän merkitsee uutta etnistä uudelleenjärjestelyä. Tämä on todella katastrofaalinen tilanne. Ihmiset pelkäävät henkensä puolesta. Emmekä oikein tiedä, mikä vaikutus tulee olemaan maalle, josta lähdetään ja muille maille. Voiko tämä mahdollistaa jäljenrakentamisen vai, tai jää jär, ja, ja jäsenetun uudelleenjärjestely. Minä olen aivan järkyttynyt henkilökohtaisesti, kun näin kuinka meidän poliitikkojen mahdollisuudet ovat rajoittuneet. Emme voi juurikaan tehdä mitään. Näemme kyllä, mitä tapahtuu, mutta emme ymmärrä, miten, miten tilanne voitaisiin ratkaista. Ja tämä on todella masentavaa. Minulla, minulla on suuri ilo tavata teidät täällä, herra Grandi. Te työnne kautta pidätte huolen siitä, että meidän oma tuntomme on edes vähän rauhallisempia. Tästä näkökohdasta haluaisin pyytää teitä antamaan puheenne. Kiitoksia. I'm afraid. Kiitos puheenjohtaja. Pahoin pelkään, että se, minkä kerron teille, ei tule parantamaan teidän tuntemuksianne. Olin viime kerralla täällä vuosi sitten valiokunnassanne minun mielestäni UNRVAn päävaltuutettuja heidän tehtävänä on kertoa unohdetuista projekteista. Ja valitettavasti viime kerran, viime tapaamisemme jälkeen palestiinalaisten pakolaisten tapaus on entistäkin enemmän unohdettu. Se on joutunut marginalisoiduksi hyvin hankalassa maantieteellisessä tilanteessa, johon puheenjohtajakin viittasi. Minun päätehtäväni tänään on painottaa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin sitä, että palestiinalaiset pakolaiset, heitä on viisi miljoonaa Lähi-idässä, he ovat jumissa, fyysisesti jumissa Gaasan kaltaisissa paikoissa, mutta myöskin Syyriassa yhä enemmässä väärin ja myöskin poliittisesti jumissa, jumissa poliittisessa prosessissa, joka ei näytä liikahtavan yhtään mihinkään. Usein sanon, että nämä eivät ehkä ole niitä synkimpiä päiviä, joita palestinalaiset ovat kokoneet viimeisen 67 vuoden aikana, mutta lähihistoriasta jos tarkastellaan, niin tämä on ollut aika lailla liikkumattomuuden tilassa. Lähi-idän rauhanprosessi ei ole mennyt eteenpäin ei ole tapahtunut liikehdintää Palestiinan valtion tunnustamisen suhteen ainakaan tähän mennessä, eikä myöskään sisäisessä dynamiikassa politiikassa näiden kahden pääpalestiinalaisten poliittisen ryhmittymän välillä ole tapahtunut minkäänlaista liikahdusta. jos tänä päivänä vierailette Palestiinassa, niin toteatte hyvin nopeasti, että siellä ei ole paljonkaan aihetta toiveeseen poliittisesti tai materiaalisesti ja kansainvälinen yhteisö näyttäisi olevan suht tyytyväinen siihen, mitä me määrittelemme minun mielestäni väärin status quoksi. Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa status quo jos siis olet palestiinalainen, joka elää länsirannalla, niin ei kysymys ole statuskuosta, koska oikeudet, maan omistusoikeudet, pääsy palvelujen piiriin, niitä nakerretaan päivittäin, eli ei sitä voi kutsua statuskuoksi. Ja nyt kun kaikki tämä stagnaatio ympäröi palestiinalaisia pakolaisia, niin koko tämä alue on kuitenkin hyvin dynaaminen. Kuten te tiedätte, se on dynaaminen tietyssä mielessä äh, positiivisesti, tietyssä mielessä negatiivisesti ja joskus jopa traagisesti, kuten esimerkiksi Syyrian tapauksessa. Vuosi sitten, kun tapasimme me näimme hyvin äh, toivoakin antavia merkkejä tässä Lähi-idän dynamiikassa, mutta tämän hetken tilanne, aivan erityisesti Syyrian tilanne, joka tässä aluksi mainittiin, ne osoittavat huolestuttavampaan suuntaan ja trendeihin. Jos tänään joku on herkässä, haavoittuvassa asemassa oleva henkilö länsirannalla, niin silloin tänä päivänä aivan erityisesti on alttiina väkivallalle ja epävakaudelle jotka alueelle ovat tulleet tälle lähi alueelle, jossa palestiinalaiset pakolaiset oleilevat. Ja näin on käynyt palestiinalaisille pakolaisille viimeisen 60 vuoden aikana monen otteeseen. Esimerkiksi tämä musta syyskuu Jordanissa, ensimmäinen sisällissota, ensimmäinen Persianlahden sota ja nyt se tapahtuu uudelleen Syyrian konfliktin yhteydessä. Haluaisin puhua monestakin eri tapauksesta lyhyesti. Minun mielestäni nämä kaikki tapaukset symbolisoivat sitä marginalisointia ja stagnaatiota, jotka vaikuttavat palestinalaisten elämään tänä päivänä Lähi-idässä. Lähden liikkeelle Gaasasta. Monet teistä ovat vierailleet siellä ja monet ovat menossa sinne ja se on hyvä asia. Valitettavasti Gaasan kaista on jo tänä päivänä unohdettu kriisi ja sanoisin jopa, että Gaasa symbolisoi sitä, missä määrin palestinalaiset ja palestinalaisten kohtalo on unohtunut kansainvälisissä ympyröissä. Kolme vuotta sitten UNRWAssa me emme tienneet kuinka me olisimme käyttäneet kaikki ne tuenosoitukset ja rahalliset tuenosoitukset, joita me saimme kansainväliseltä yhteisöltä palestinalaisten auttamiseksi Kaasan kaistalla eh, ja siellä asuvia miljoonaa pakolaista. Tänään tilanne, joka ei kuitenkaan perusteeltaan ole muuttunut, niin meillä on vaikeuksia rahoittaa ihan perusohjelmia, joilla autamme ihmisiä, esimerkiksi elintarvikeapua, ja muita hyvin, hyvin perusavun muotoja. Ja tämä johtaa siihen, että ihmiset kärsivät alueella. Olette ehkä kuulleet ja ne, jotka ovat käyneet, tietävät tämän. Te tiedätte, että meillä oli erinomainen Summer Games-ohjelma. Ohjelman kautta kesän aikana tarjosimme virkistystoimia 250 000 lapselle ja tänä vuonna me emme voineet tätä toteuttaa, koska meidän oli tehtävä valinta elintarvikeavun ja Summer Gamesin välillä, eikä tämä elintarvikeapukaan vielä ihan varmistunut ole. En tiedä, oletteko nähneet, mutta jos et ole, niin suosittelisin, että ainakin Gaasaan matkaavat lukisivat tämän lyhyen, mutta hyvin äh, mielenkiintoisen äh, raportin, joka nimi on Gaza in 2020. Tämä julkistettiin YK toimesta pari päivää sitten ja sen tarkoituksena on ennustaa Gaasan tilanne pari vuoden päässä. Se ei ole mitään iloista luettavaa. Siinä analysoidaan niitä kolmea neljää osa-aluetta, joihin edelleen tämä jumiutuminen vaikuttaa. Aivan erityisesti siinä analysoidaan infrastruktuuria, taloutta, vedenlaatua ja ihmisten mahdollisuutta liikkua vapaasti Gaasan kaistalta. Olette myöskin kuulleet, että pari päivää sitten sitten nuori palestinalainen sytytti itsensä tuleen. Ja tämä on ensimmäinen esimerkki tällaisista symbolisista toimista. Hän teki tämän epä toivon tunteen vallassa. Hänen oma henkilökohtainen perheensä tilanne oli niin epätoivoinen ja hänen jälkeensä kaksi muuta ö, ottivat hänestä esimerkkiä, mutta he eivät onneksi kuolleet. Gaasan kaistalla oli paljon toiveita sen suhteen, että kun Egyptin tilanne muuttuu, sillä olisi positiivisia vaikutuksia Gaasan kaistan tilanteeseen. Ehkä tämä toteutuukin tulevaisuudessa, mutta tietenkin Egypti keskittyy nyt omiin sisäisiin, hyvin monimutkaisiin siirtymävaiheen asioihin. Kaasa ei vielä Egyptille ole ollut painopistealue, mutta ehkä tämä on se suunta, johon meidänkin tulisi katsoa, tukea, hakea, ha, hakiessamme, mitä tulee elinolojen parantamiseen ja poliittisen sovinnon aikaansaamiseen. Ne ovat ne kaksi suurinta haastetta, jotka Kaasalla ovat tänä päivänä edessään. Ja tietenkin äh, köyhyys, kaasankaistan äh, marginalisointi tarkoittavat sitä, että ne, jotka äh, ovat kaasassa, jotka haluavat käyttää hyväksi Kaasan tilannetta, heillä on toimilleen suurempi mahdollisuus ja me tuomitsemme ja huolella olemme tarkastelleet äh, näitä väkivallan episodeja, joita esimerkiksi on tehty rakettiiskuja Israelin suuntaan. Me olemme tuominneet tällaiset tapaukset, mutta edelleen pidämme kiinni siitä, että tällainen jumitunut tilanne ei pitkällä aikavälillä eh, edesauta näiden maiden turvallisuustilannetta, eikä erityisesti Israelin ja Egyptin turvallisuustilannetta. Teidän ei tulisi myöskään unohtaa sitä, että Gaasan kaista edelleen tukeutuu talouteen, joka perustuu joko eh, salakuljetukseen, siis laittomaan salakuljetukseen tunnelien kautta tai sitten tuettuun talouteen, no siis rahaan, jota tulee kansainväliseltä yhteisöltä apuohjelmien kautta. Ja tämä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää ja tästä tässä Gaasa 2020 raportissakin puhutaan hyvin selkein termein. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että UNRWAlla on tänä päivänä vaikeuksia jatkaa Gaza-kaistan ohjelmiaan ja se heittää esittää vielä uuden varjon tämän puolentoista miljoonan ihmisen kaupungin päälle. UNRWA pitää huolta kahdesta kolmasosasta tämän alueen ihmisistä. Eli tässä e, esitän hätähuudon tämän naapurustomme tilanteen johdosta. Ja sitten länsiranta, joka on toinen osa miehitettyä Palestiinan aluetta. Se on symboli siitä, miten status quo ei ole status quo. Tämän vielä kerran toistan. Nämä asutukset, jotka ovat laittomia kansainvälisen lain perusteella, koko länsirannan alueella Itä-Jerusalemin mukaan lukien, niiden määrä on kasvussa. Ja Migronista siirtokuntalaisia on siirtynyt alueelle ja tämä on yksi askel yhteen suuntaan ja valitettavasti on nähtävissä joka päivä uusia askeleita päinvastaiseen suuntaan. Siirtokuntalaiset he ovat yhä enenevässä määrin aggressiivisia. Minä vastaan UAN YK on turvallisuudesta Israelissa, Länsirannalla ja Gaasassa ja voin sanoa teille, että siirtokuntalaisten harjoittama väkivalta on yksi suurimmista turvallisuusuhista jopa meille itsellämme. Se, että palestinalaisten äh, koteja puretaan, tämä toiminta jatkuu ja me olemme arvioineet, että vuoden 2012 ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana purkaminen on kasvanut 15 prosentilla verrattuna aikaisempaan vuoteen ja 62 prosentilla, jos otetaan huomioon sama kausi vuonna 2010 paine on, kohdistuu aivan erityisesti C-alueelle ja Itä-Jerusalemin alueelle. Palestiinalaiset erotetaan näillä alueilla muista ja täten palestiinalaisille syntyy lisää ongelmia, mukaan lukien 750 000 palestiinalaista. He eivät voi elää normaalia elämää, he eivät saa palveluja, he eivät pääse harjoittamaan uskontoaan ja niin edelleen. Haluan puhua aivan suoraan, aivan kuten olen tehnyt muidenkin äh, keskustelukumppaniemme kanssa neuvostossa ja komissiossa. Me arvostamme, siis me, jotka teemme työtä kentällä, me arvostamme suuresti niitä vahvoja julkilausumia, joita Euroopan unionin toimielimet ovat äh, tehneet äh, kiinnittääkseen huomiota tähän tilanteeseen. He ovat ilmaisseet huoltansa ja pyytäneet oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. Mutta valitettavasti minun täytyy sanoa, että jos julkilausumat ovat erillään todellisesta vahvasta poliittisesta toimesta, niin näiden julkilausumien uskottavuus valitettavasti tulee hälventymään nyt on koittanut aika sille, että vaaditaan, että oikeusvaltioperiaatetta toteutetaan. Tätä pyydän. Tämä äh, pätee sekä siirtokuntalaisten harjoittamaan väkivaltaan, asuntojen purkamiseen ja niin edelleen. Ja haluaisin äh, jakaa sen pyynnön, jota, jonka esimerkiksi äh, pääministeri Fayyad palestinalaisviranomaisista on sanonut, on siis tärkeää investoida projekteihin, ja kehitykseen niillä alueilla, joissa palestinalaisiin kohdistuu aivan erityisiä paineita, siis alueilla C ja Itä-Jerusalemissa. Tämä pätee myöskin UNRWAhan. Ja kolmas tilanne, jonka haluaisin ottaa esille, puheenjohtajakin puhui siitä alussa, siis Syyria. Minun mielestäni Syyria heijastelee sitä haavoittuvuisuutta, jota on olemassa, joka on ollut pakolaisten keskuudessa jo 60 vuoden ajan. Ja tämän haavoittuvuuden he jakavat miljoonien syyrialaisten kanssa ja irakilaisten pakolaisten kanssa. Kaikki ovat siviilejä ja aivan erityisesti heihin vaikuttaa konflikti, joka on täysin rajaton väkivallassaan ja siinä, miten se on levinnyt kaikille maan alueille ja kaikille tasoille ihmisten elämässä. Itse viimeksi vierailin Damaskuksessa kesäkuun lopussa Tunnen maan hyvin ja oli järkyttävää nähdä, että muutaman kuukauden sisällä maa oli ajautunut sotatilaan ja vielä järkyttävämpää oli nähdä, kuinka hyvin sitkeät ihmiset, syyrialaiset itse tai pakolaiset, olivat täysin kauhun vallassa kommentti, jonka kuulin useimmiten ihmisiltä Syyriassa oli, että menemme aamulla ulos, mm, käymme töissä, ne joilla on vielä työpaikka, viemme lapset kouluun, mutta me emme tiedä, kuka tulee vastaan kadun kulmassa onko se sotilashallituksen äh, armeijasta, puolisotilisen joukon edustajia, jotka tukevat hallitusta, vai muita puolisotilaallisia joukkoja, jotka vastustavat äh, hallitusta. Uhka näille ihmisille kaikilta näiltä ryhmittymiltä ovat kauhistuttavia. Äh, heitä ryöstetään, kiidnapataan tai jopa tapetaan siellä vallitsee anarkia. Anarkialla tämä anarkia pelottaa ihmisiä kaikista eniten. Ja sitten vielä muutama sana palestiinalaisista Syyriassa. Puoli miljoonaa heitä siellä on, eli kysymys on huomattavan suuresta vähemmistöstä. Suuremmaksi osaksi he asuvat kaupunkialueilla, suurin osa Damaskuksessa, mutta myöskin muissa kaupungeissa. Ja Kaupunkikeskuksissahan suurimmaksi osaksi konflikti on käynnissä. Monen vuoden, monien vuosikymmenten ajan palestinalaiset pakolaiset, kuten muutkin Syyrian pakolaiset, ovat olleet tervetulleita Syyriaan. Heille on annettu palveluja, heidät on toivotettu tervetulleeksi. Se oli yksi vakain paikka palestinalaisille pakolaisille tähän saakka. Ja ainakin konfliktin ensivaiheessa, siis vielä pari kuukautta sitten, palestinalaiset pystyivät pysyttelemään tämän järkyttävän konfliktin ulkopuolella. Presidentti Abbas UNRWAn tuella lähetti vahvoja julkilausumia, jossa sanottiin, että Palestiinalaiset eivät halua joutua tähän konfliktiin mukaan, mutta ongelma on se, että tämä konflikti on saamassa heidät kiinni. Tämä konflikti on levinnyt liian laajalle, siitä on tullut liian voimakas ja se ottaa kaikki mukaansa, mukaan lukien kaikki nämä hyvin herkässä asemassa olevat ryhmät, kuten palestiinalaiset pakolaiset. meidän arviomme mukaan 220 000, siis puolet näistä pakolaisista, heihin tämä konflikti on jo vaikuttanut ja tämä heijastelee syyrialaisten asemaa myöskin niiden syyrialaisten asemaa, joihin tämä konflikti vaikuttaa. Ja mitä tällä tarkoitan? Ensisijaisesti tarkoitan sitä, että syntyy turvallisuusongelmia, joutuu poistumaan omasta asuinpaikastaan. Tehän tiedätte, että naapurimaissakin on paljon pakolaisia, puheenjohtaja tästä muistutti, mutta on myöskin äh, sisäisesti äh, asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita. Me emme tiedä kuinka paljon heitä on. Tämän arvioiminen on hyvin hankalaa. He siirtyvät turvallisempiin paikkoihin, julkisiin rakennuksiin, äh, perheen piiriin, jos pääsevät perheen piirin suojaan. Eli tässä on kysymys tällainen tavallaan asuinsijakriisi, mutta on myöskin terveys, ongelma, koska ne, jotka liikkuvat, palestiinalaiset ja syyrialaiset, he tarvitsevat lääkinnällistä apua ja he menettävät tämän, jos he siirtyvät paikasta toiseen ja silloin lääkinnällistä apua ei enää ole saatavilla, mutta aivan erityisesti kysymys on köyhyyskriisistä. Syyrian talous perustuu eh, PK-yritysten toimintaan. Suurin osa niistä on sulkemassa oviaan näin hyvin huolestuttavan eh, tilastotiedon Aleppo rikkoo rikkain kaupunki Syyriassa. 75 prosenttia pk-yrityksistä on sulkemassa oviaan ja nämä ovat niitä yrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja syyrialaisille ja pakolaisille, palestinalaisille pakolaisille. Eli kysymyksessä on myöskin köyhyyskriisi, johon voidaan puuttua tällä hetkellä vain jakamalla käteistä rahaa ja elintarvikeapua hätätoimena, jotta ihmisten tilanne saadaan vakautettua. Äh, suurin ongelma tietenkin on turvallisuus ja tämä menee pidemmälle kuin se, mitä humanitaarisen avun virastot voivat voivat tehdä, mutta tämä asumiskysymys, terveys ja käteinen ja elintarvikeapu, siinä me voimme auttaa. Meillä on 3000 eh, henkilöstö ja kaikki YK virastot kentällä tekevät yhteistyötä ja vielä tällä hetkellä voivat tarjota aika paljonkin apua Syyriassa oleskeleville, mutta he tarvitsevat voimavaroja ja niistä alkaa olla puutetta pikkuhiljaa tämän Syyrian kriisin myötä, koska voimavarat ovat olleet rajallisia. Chairman, Ehkäpä voisin vielä esittää huomioita naapurimaista puheenjohtajakin tätä pyysi. Syyrian kriisillä luonnollisesti on ollut hyvin syvällinen merkittävä vaikutus naapurimaihin, niihin, jotka tähän mennessä olen maininnut, ja myös Irakiin. Tämäkin täytyy todeta. Irak on aika kiinnostava esimerkki. Ehkäpä tästä kuva, kuvaus siitä, kuinka paha tilanne on. Varmaan muistatte, että viime vuosina palestiinalaiset, jotka asuvat Irakissa, joutuivat kokemaan niin kovia, että muuttivat Jordanian ja Syyriaan etsimään uutta turvapaikkaa, pakopaikkaa, mutta nyt he palaavat. Ne, jotka ovat paineet Irakistakin, palaavat Irakiin, koska tilanne siellä on itse asiassa paljon parempi kuin Syyriassa tänä päivänä. Mutta kun ajatellaan yleisesti näitä alueen maita, niin Pakolaisvirrat ovat ennen kaikkea kohdistuneet Libanonin ja Jordaniaan. En minä nyt tarkkoihin lukuihin mene. Meillä ei ole tarkkoja lukuja. UNHCR on omat lukunsa, hallituksilla omansa. Mutta mitä palestinalaisiin tulee, noin 4000, joista tiedämme, on mennyt Libanoniin ja ehkäpä vain tuhat kunta on paennut Jordanian kriittinen kysymys tässä on, ja tämä koskee tietenkin kaikkia pakolaisia, jotka siirtyvät naapurimaihin, mutta erityisesti se koskee palestiinalaisia, niin kriittistä tässä on se, että he joutuvat siirtymään maihin, joiden sisäinen tasapaino oli jo ennen tätä kriisiäkin erittäin herkkä. Ja nyt niin Libanonissa kuin Jordaniassakin palestinalaiset tuovat omaan erittäin monimutkaisen lisänsä tähän kansa- kansalliseen äh, äh, sekamelskaan ja palestiinalaisten äh, saapuminen lisää sitten vielä näiden maiden monimutkaista tilannetta entisestään. Kymmenet tuhannet syyrialaiset luonnollisesti myös aiheuttavat merkittävän taakan näille maille, joiden tilanne yhteiskunnissa on jo entuudestaan hyvin hauras. Minä vetoankin, niin kuin vetosin teihin aiemmin, vetoan sen puolesta, että humanitaariset toimet Syyriassa saisivat lisää tukea, mutta vetoan teihin, ettei unohdeta myöskään naapurimaiden tarvetta tukeen, kun he isännöivät pakolaisia. Samoin vetoan teihin, hyvät naiset ja herrat, että tukisitte meidän vetomuksiamme Jordanialle, Libanonille ja muille naapurimaille, että ne pitäisivät rajansa auki, että ne päästäisivät ihmiset rajojensa yli, kun ihmiset peloissaan pakenevat, että ihmiset saisivat turvapaikan. Ja me, niin kuin muutkin tahot, vetoamme rahoituksen lisäämiseksi. Tarkastelemme uudelleen rahoitustarvetta Palestiinassa, Syyriassa ja muualla. Kaikki eri virastot oman mandaattinsa mukaan tarkastelevat uudelleen rahoitusta. Ja pyytäisin teitä myös arvioimaan tilannetta uudelleen Ekon kanssa täällä Brysselissä, komission jäsen Georgievan ja muiden kanssa. Olen käynyt erinomaisia keskusteluja ja uskon, että voimme turvata EUn tukeen jatkossakin. Viimeinen asia ehkä ennen kuin päätän puheenvuoroni, ettehän unohda, hyvät naiset ja herrat, että meidän täytyy jatkaa ihan tällaista tavallista työtämme kriisin rinnalla, eli että 500 000 palestiinalaislasta pääsee kouluun joka päivä, että viiden miljoonan ihmisen terveydenhuolto pelaa ja muut sosiaaliset kysymykset toimivat. Olen todennut tämän aiemmin ja totean nytkin, äh, meidän resurssimme eivät riitä erinomaisesta Euroopan tuesta huolimatta. Valitettavasti tarvitsemme lisää. 40 miljoonaa euroa. Se on aika pieni summa verrattuna ehkä niihin summiin, joita te yleensä täällä käsittelette, mutta meille 40 miljoonaa olisi biljoonien arvoinen, äh, koska nyt äh, tilanne on niin, niin vaikea ja kaikkia puolisi todella tarpeen. Aion komissiolle tehdä pyynnön, esittää pyynnön. Ja todella, niin kuin totesin, komission jäsenen kanssa kävin jo hyvin myönteisiä keskusteluja siitä, että komissio löytäisi lisärahoitusta meille vielä tämän vuoden aikana. Toivon, että tekin olisitte mukana tässä työssä. Tiedän, että tämän keskustelun jälkeen teillä on tärkeä äänestys, budjettiäänestys, ja pyytäisin teitä pohtimaan Äh, soveltuvaa rahoitusta palestinalaisviranomaiselle sekä meille. Niin kuin tiedätte, ensi vuonna 2013 äh, tarpeemme tulevat olemaan hyvin, hyvin äh, akuutteja ja kiireellisiä. Viimeinen vetomukseni. Puhun näinä päivinä usein poliitikoille, niin kuin puheenjohtaja totesi, me tapasimme eilen, kerroin hänelle eilen, että olen aina hyvin huolissani, kun poliitikot puhuvat liikaa humanitaarisesta avusta. Me olemme hyvin iloisia siitä, että te tuette humanitaarista apua. Jatkakaakin tällä ja tehkää vielä enemmänkin, jos voitte, mutta pyydän teiltä poliitikoilta keskittykää siihen, mikä on kaikkein tärkeintä poliittisella alalla, se, että Syyrian tilanne saataisiin ratkaistua ja toivottavasti pian sen jälkeen myös Israelin ja Palestiinan välinen konflikti. Kiitos puheenjohtaja. Tässä saimme hyvin paljon tietoa. Meillä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä, mutta vain vartti aikaa, koska meidän on aloitettava tasan kymmeneltä äänestykset. Tässä on kaiken kaikkiaan kuusi puheenvuoropyyntöä, joten äh, puhukaa lyhyesti. Äh, kaksi minuuttia annan äh, valtuuskunnan puheenjohtajalle ja muille minuutin kullekin. Sopiiko? Hyvä. Näin Rova Kostello saa ensimmäisen puheenvuoron. hän on äh, valtuuskuntamme puheenjohtajan valtuuskunnan, joka äh, vastaa palestiinalaisviranomaista. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairperson. Uh, kiitos puheenjohtaja äh, ja kiitos herra Grandi tästä tänne. Aivan ensin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Haluan todella kehua teidän tekemänne työtä. Se on äärimmäisen tärkeää ja ansaitsee sille kuuluvan kunnioituksen. Puheenvuorossanne annoitte meille hyvin paljon tietoa, todella syvällistä tietoa poliittisesta tilanteesta Lähi-idässä tällä hetkellä. Ja totesitte, että jotkut meistä ovat menossa äh, Gaasaan aivan pian äh, yhteisvaltuuskunnan nimissä. Tämä on itse asiassa lokakuussa. Eilen meillä oli kokous EU suurlähettilään kanssa, joka toimii alueella ja kuva, jonka hän maalasi, oli yhtä synkkä kuin teidänkin maalaamanne kuva. Ja tämänhetkinen olotila ei voi jatkua tällaisenaan, vaikka status quo tilanne nyt onkin muuttumassa, niin tällaisenaan tämä ei voi jatkaa. Siis tilanne heikkenee päivä päivältä huomattavasti. Ja toden totta me olemme kaikki tukeneet lähestymistapaa, joka nyt jotenkin valuu yhä kauemmas käsistämme. Ja on pelko ja huoli siitä, miten tilanne Lähi-idässä kaiken kaikkiaan kehittyy ja miten se vaikuttaa palestiinalaiskysymykseen ja palestiinalaisten pakolaisten kysymykseen, mutta tämä kaikki on jäänyt ikään kuin sivuraiteelle nyt näiden muiden ongelmien vuoksi myös Euroopan parlamentissa. Ja monet asiat, joista olemme keskustelleet ja jotka huolestuttavat meitä, muun muassa siirtokuntien laajentaminen, jonka mainitsitte, samoin tämä siirtokuntalaisten lisääntyvä väkivalta, palestinalaisasumusten tuhoaminen ja ihmisoikeusrikkomukset, jotka, joiden määrä on niin valtava, en edes ehdi niitä tässä luetteloida. Olemme käyneet äh, aiemmin tänä vuonna Itä-Jerusalemissa, missä näimme tämän kaiken omin silmin. Se, minkä halusin, äh, herra Grandi, teille todeta, kyllähän äh, on hyvin huolestuttavaa, että tästä on tullut ikään kuin va- oma valtionsa ja nyt UNRWA hoitaa ihmisiä ja heidän asioitaan, jotka ovat jo kolmannen neljännen polven pakolaisia, joilla ei ole oikeutta kansalaisuuteen. Ja UNRWA tekee äärimmäisen arvokasta työtä tarjoamalla heille koulutusta, terveyspalveluja ja muita palveluja. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tarvittaisiin poliittisia toimia ja uskottavuuden palauttamista myös Euroopan maihin ja Euroopan toimielimiin. Ja meidän on myös tehtävä oma osamme. Meillä on erittäin ää, paljon ää, toi, monia toimia, joihin olemme valtuuskunnassamme ryhtyneet yhteistyötä ja erityisesti konkreettisia toimia, jotka ovat muitakin kuin vain taloudellista apua. Ja Oi, Hanna, anteeksi. Niin. Ei, tämä minulle ole ongelma, mutta ongelma on ehkä muilla puhujilla. Voi, anteeksi, minä, minä en nähnyt, että aikani oli jo loppu. No niin, herra David varmaan puhuu niin nopeasti, että korvataan ajan. Uh, Kiitos puheenjohtaja Filippo. Kiitokset jälleen kerran näistä sanoista. Enkä toista kaikkea, siis me kaikki annamme tunnustusta UNRVAn työlle. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Voisitko antaa meille, eh, eikä ainoastaan meille, vaan koko poliittiselle maailmalle, enkä puhu ainoastaan Euroopan unionista, mitä näihin lahjoituksiin ja varoihin tulee, keitä nämä lahjoittavat lahjoittajat ovat. Haluaisin tietää, kuinka paljon esimerkiksi tulee OECD-mailta, kuinka paljon UNRWA saa OECDltä rahaa solidaarisuuden nimissä. Tiedän, että tämä nyt ei kuulu suoranaisesti vastuualueeseesi, mutta viimeisessä lauseessasi mainitsit tämän jos voisit sanoa muutaman sanan siitä, miten teidän mielestänne tämä poliittinen tilanne kehittyy tällä hetkellä. Pyydän anteeksi, että esitin tällaisen ikävän kysymyksen. Äh, Madame Yunis. Rouva Munis. Gracias, eh, presidente. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Grandi. Ryhmäni on, ryhmälläni on budjettisitoutumus niin, että Palestinaan saadaan riittävästi rahoitusta samoin kuin rauhanprosessille ja UNRWAlle niin, että EU voi pitää kiinni sitoumuksistaan, jotka se antoi syyskuussa 2011. Pyrimme, että tämä 300 miljoonan euron budjetti toteutuu avustajat ovat vähenemässä ja määrät ovat vähenemässä, erityisesti ulkoasian ministerissä ollaan Espanjassa laskettu määriä 11-2 miljoonaa. Millaisia vaikeuksia UNRVAlla on ollut, kun otetaan huomioon koulujen ja palvelujen antaminen, ottaen huomioon, huomioon että keskiviikkona israelilainen tuomioistuin tulee päättämään erään koulun tuhoamisesta alueella. Uskomme, että paljon rahaa voitaisiin säästää, jos molemmat osapuolet voisivat noudata kansalle välistä oikeutta, erityisesti mikäli Israel ei enää panisi palikoita UNRWAn rattaisiin. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Nyt puheenvuoron saa herra Weiger. Gospod Grandi, ena minuta je premalo. Kiitos puheenjohtaja, minuutti ei kyllä riitä. myöskään siihen, että voisimme pyytää teiltä anteeksi sitä, että emme ole kiinnittäneet kylläksi huomiota tähän asiaan tai käyttäneet siihen kylliksi aikaa. Me tietenkin tuemme pyyntöänne saada lisää rahoitustukea. Voin taata teille, että tuemme tätä pyyntöänne, mutta en voi taata sitä, että meidän tukemme johtaa yhtään mihinkään. Kiitos sitä, että muistutitte meitä sitä, että meidän tehtävämme ei yksinomaan ole humanitaarisen avun antaminen, vaan erityisesti äh, ongelman syiden ratkaiseminen. Eurooppa on antanut äh, asioiden hoitamisen johdon nyt muiden käsiin ja ollut tyytyväinen olemassa olevaan tilanteeseen, mutta me emme voi olla tyytyväisiä. Tämä rauhanprosessi ei toimi pääasiassa siksi, että Israel ei ole valmis ottamaan sen suhteen mitään tukea vastaan. Israelin tuli siellä rauhassa naapureidensa kanssa. Kiitos. Merci, monsieur. Euh, Kiitoksia. Olen useaan kertaan vieraillut Gazassa ja länsirannalla ja olen uskon, että puhuitte todella hyvin niille kollegoille, jotka eivät todella tunne tilannetta. Kiitoksia tästä. Todellakin on tärkeää, että tuemme teitä. Teette erittäin hyvää työtä Haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että tämä tuhoamispolitiikka tulee meille hyvin kalliiksi. Hiljattain esitin kysymyksen 16 hankkeesta, jotka rahoitettiin vuonna 2011, jotka tuhottiin sen jälkeen Israelin toimista. Jatkammeko edelleen tällaista maksamista? Minulla on hyvin tärkeää se, mitä sanoitte, kun sanoitte, että olemme hyvin, olette hyvin tyytyväisiä meidän tiukkoihin julkilausumiin koskien oikeusvaltion kunnoittamista, mutta usein toimintaan puuttuu. Todella olemme päättäneet täällä, tai muutamat kollegat täällä päättivät siitä, että vahvistetaan kauppasuhteita Israelin kanssa ja kieltäydytään sanktioista lähetitte meille ikään kuin peilin takaisin. Toivon, että ne poliittiset ryhmät, jotka ovat täällä, ymmärtävät, että emme voi jatkaa näin. Näin ei voida jatkaa. Ja kansalliset eh, Euroopassa eivät hyväksy sitä, että loputtomasti rahoitetaan näitä hankkeita ja UNRVAn eh, tukemiseksi ja rakennusten rakentamiseksi, jotka sitten kuitenkin tuhotaan. Nämä ovat poliittisia vastauksia, joita tarvitaan. En tiedä, oletteko yhtä mieltä alueella. Meitä ei kunnioiteta, koska me emme kanna rooliamme. Se on poliittinen rooli. Tarvitaan päätöksiä ja poliittista toimintaa. Vuonna 2006 järjestimme vaalitarkkailuoperaation Palestiinassa, niin kuin teimme kaikkialla Kongossa, Kinshasassa. Tunnustimme vaalien tuloksen ja Palestiinassa jär- vaalit järjestettiin oikein hyvin, emmekä kuitenkaan tunnustaneet tuloksia. Ja, vielen Dank, äh, Grandi. Kiitokset herra Grandi erittäin selkeästä, erinomaisesta kertomuksestanne. Eipä siihen nyt oikeastaan meillä varmaan ole mitään lisättävää. Kaksi kysymystä. Miten Egyptin ja Gaasan äh, rajan avaaminen äh, vaikuttaa ja entäpä sitten elintarvikkeiden hinnan äh, nousu ja muiden avustustarvikkeiden hinnan nousu, erityisesti sillä alalla, jolla te toimitte. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Rova Kil Nielsen, nämä kysymykset varmasti täytyy nähdä äm, molemmin puolisina, kun katsotaan Hamasin toimintaa Gaasan alueella. Eipä varmaankaan elämässä yleensä kannata syypätä etsiä vain toisesta osapuolesta. Herra Grandi, olkaa hyvä. I don't know if I have two minutes, maybe I'll take three. En tiedä, onko minulla kaksi minuuttia. Entäpä jos otankin teiltä kolme minuuttia? No jopa viisi. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Yritän tässä nyt vastata ainakin näihin pääkysymyksiin, joita minulle esitettiin. Lahjoittajamme edelleen pääasiallisesti ovat äh, Euroopan maita. Äh, me maksamme noin miljardi euroa vuodessa kansainväliselle yhteisölle. Ja viimeisen vuoden aikana Euroopan EUn jäsenvaltiot ja komissio kattoivat 44 prosenttia tuosta miljardista, Yhdysvallat 20-25 prosenttia ja muut loput. Täytyy todeta, että arabimaiden tuen osuus on merkittävästi lisääntynyt. Saudi-Arabia oli kolmanneksi suurin lahjoittajamme viime vuonna, mutta edelleen se on aika eh, ennakoimatonta ja siihen on investoitava kovasti, että saadaan aikaan tuloksia. Mutta teemmekin paljon töitä. Brasilia, Brasiliassa kävin vastikään ja siitä on tulossa myös merkittävä lahjoittaja UNRWAlle, samoin Turkista. Eli myös nousevat taloudet ovat tulossa mukaan. Myös Venäjän federaatio on ensimmäistä kertaa lahjoittanut meille rahaa. Eli tämä lahjoittajaryhmä on kasvamaan päin. EU on kuitenkin merkittävin. Tässä yhdistelen ehkä näitä kysymyksiä nyt toisiinsa. Mitä käytännössä täytyy tehdä ja mitä tulee rahoitusapuun, niin Gaasassa tärkein asia, jonka te voitte tehdä, on jatkaa tämän saarron lopettamisen pyytämistä tai vaatimista. Tämä on hyvin monimutkaista. Me tiedämme Israelin turvallisuushuolet ja ymmärrämme, että asiat on hoidettava suojellen erityisesti Etelä-Israelin turvallisuutta samalla. Kuitenkin on samalla on muistettava, että tämä saarto on laiton kansainvälisen lain mukaan ja se on myös kääntynyt itseään vastaan. Eli jos se asteittain poistetaan, niin näihin toimiin tulisi rohkaista. Ja samalla sitten taas, mitä Gaasaan tulee, viimeisten kahden vuoden aikana olemme Israelin viranomaisten kanssa käyneet hyvin rakentavaa keskustelua rakennushankkeiden hyväksymisestä. Meidän täytyy rohkaista tätäkin keskustelua ja myös nopeuttaa sitä. Se ei vielä ole riittävällä tasolla. Samoin sitten vienti Gaasasta Israelin ja länsirannalle, eli luonnollisille markkinoille tulisi jälleen tehdä luvalliseksi, koska tämähän oli kaupungin toimivan, ihan terveellä pohjalla toimivan yksityisen sektorin selkäranka, mutta tällä hetkellä se on täysin kuihtunut tämä kauppa. Eli tällaista tukea tarvitaan. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että erityisesti länsirannalla täytyy liputtaa, kun kansainvälistä lakia rikotaan, ja sen täytyy johtaa myös sanktioihin, mutta näin ei tähän mennessä ole kylliksi tehty. Ei ole oltu johdonmukaisia, erityisesti ei näiden ähm, siirtokuntien äh, laajentamisen suhteen. On oltu aika varovaisia, äh, ja te tiedätte paremmin kuin minä, koska tätä jatkuvasti hoidatte että vaikeaa se on, mutta haluan sanoa vain yhden asian. On totta ja monet ihmiset kysyvät eh, minulta, että valvonko yöni eh, murehtien eh, puutettamme, mutta enemmän minä murehdin poliittista, poliittisia puutteita. Enkä puhu vain Syyriasta, kun puhun lähi -idästä. Tämähän on hyvin dramaattista. YK pääsihteeri eilen yleiskokoukselle kertoi ironisesti kokouksessa, jonka otsikko oli ähm, se, että meidän täytyy suojella, niin se, että mikä dramaattinen esimerkki Syyriassa nyt on siitä, miten politiikka on epäonnistunut, niin samoinhan äh, tämä koskee yhtä lailla lähinnä rauhanprosessia, tätä perinteistä rauhanprosessia palestiinalaisten ja israelilaisten välillä, sehän on nyt täysin jäissä ja se ei enää toimia. Ihmiset puhuvat siitä, mitä tapahtuu Yhdysvaltain vaalien jälkeen, mutta näitä epäonnistuneita yrityksiä lähi on nyt ollut niin monta, että me, jotka siellä elämme, sitä arkea, niin olemme kyllä aika skeptisiä sen suhteen, että nyt yhtäkkiä jotain käännettä tapahtuisi, joten kyllä EU-takin tarvittaisiin uusia ideoita, ajatuksia tämän prosessin uuden hengen nostattamiseksi. Kiitos. Meine ist wirklich so, denn näin se on. Saimme nyt päivitetyt tiedot siitä, mikä tilanne alueella on ja minä toivotan teidät työssänne todella kaikkea hyvää. Ja tiedän, miten vaikea tehtävä teillä on. Olisimme hyvin iloisia, jos voisimme säilyttää yhteydet jatkossakin. Kiitos siitä, että teillä oli aikaa tulla tapaamaan meitä. Kolleginnen und Kollegen. No niin, kollegat. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Nimittäin eh, esityslistan kohta 5, EUn talousarvio 2013. Ensin äänestämme näistä mm, numeroista sellaisenaan. Rouva esittelijä, olisiko teillä vielä jotain sanottavaa? Missäs hän on? Mrs. Mrs. Missä on rouva Jäätteenmäki? Number 89. Eduardo. Eduardo. Okay. Here she is. Ah. Please. Uh, Voisitteko nyt tehdä vähän tilaa esittelijälle siellä, että näemme hänet? Uh, do you have something to say? Does it work? Yeah. Good morning. Hyvää huomenta. Yes, I think good morning to you too. <laughs> huomenta teillekin. yes, I said, do you have something? Oliko teillä jotain kerrottavaa meille ennen kuin aloitamme äänestyksen vai onko kaikki kunnossa? Lyhyesti, että olemme tehneet, we have made compromise amendments and I hope me olemme laatineet kompromissitarkistuksia ja voimme niistä varmaankin kaikista olla samaa mieltä, koska meillä on mahdollisuus tuoda niiden kautta esille tämän valiokunnan painopistealueet, jos me vain haluamme lisätä kaikkea ehdotettua, niin silloin budjettivaliokunnan täytyy tehdä leikkauksia, eikä meidän valiokuntamme päätä näistä painopistealueista ulkopolitiikalle. Tämä oli ainoa, mitä halusin sanoa. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Me äänestämme. Helppohan, äh, helpompihan sitä on aina päättää miljoonista kuin äh, sadoista euroista. Tarkistus 50-15 puolesta. Puolesta. Vasta. Also es, äh, vielleicht sollten Mitäpäs jos osallistuisitte äänestykseen, hyvät naiset ja herrat, helpottaisi tätä kovasti. 5015 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5016 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5082 puolesta. No, ai, kun tämä raukesikin tosiaan. 5017 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Achtzehn. 18 puolesta vastaan. Hyvät naiset ja herrat, täällä on nyt aikamoinen hälinä. Keskittykäämme äänestyksiin. Muuten joudumme mm, käymään kaiken sähköisesti ja siitä ei tule mitään. 5018 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 83 aiemmin raukesi, kun edellinen oli hyväksytty. 5019 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5020 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5020 hyväksytty, 5021 puolesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5022 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5023 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5024 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5025 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5026 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta. 5118 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5027 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5151 ja 5028 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5150 puolesta. Vastaan. Vielä kerran. Tämä oli epäselvää. Puolesta siis. 5150 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Viisi, yksi, yksi, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. nolla puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. viisi yksi neljä seitsemän ja viisi nolla kolme yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5112 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi, yksi, kolme, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan ja 5032 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5033 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5113 puolesta. Vastaan. Sepä surullista. Äänestää vielä uudelleen, niinkö? 5113 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Tosiaanko Kuotiaria vastaan äänestätte? Minä äänestän vastaan. Minulla ei ole äänestyskorttia. Se on kyllä matkalla tänne. Äänestys on päättynyt. Hylätty! Sepä merkittävää. 5107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5149, 5121, 5034 puolesta. Vastaan. Puolesta. Nämä kolme. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5092 raukeaa. 5035 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Mitä? What happened with the, with the... Mitä tapahtui 51.13? Rejected. Hylättiin. Because you... Koska äänestitte kolleganne Guatieria vastaan, se hylättiin. Hmm? Was sagst du? Ich gebe dir den Position. So, acht. Hmm? Was haben wir jetzt? Ein Mistäs nyt ollaan? 5108 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. 5036 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 5122 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 51. 5104 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 5160 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 5146 puolesta. Vastaan. Tarkistus koneellisesti. 5146 käynnissä. Niin, ah, ja. Abstimmung Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22 puolesta 23 vastaan siis. 5, 1, 159. Kyllä se hylättiin, vaikka teidänkin äänenne otetaan huomioon. 51. viisi 5158 puolesta. Vastaan. Sama juttu. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. You have the card? the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 5159 puolesta. It's rejected. Hylätty. Because we have another... Ei tästä, vaan tiedän, että täällä on yksi lisääänestäjä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, mutta hänellä ei ole korttia. Put that one on vaikka se olisi 22, 23, 23 tasaäänet, niin se hylätään silti. Sitten 5, 1, 5, 2 sanoo puheenjohtaja. Hylätty, kun ei äänestetty. 51-59. No niin. 5159. 51. 59. In favor. In favor. The socialist. Against. Vastaan. Selvästi hylätty. 5123 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitä seuraavakin 5060 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 5145 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hmm? 25. 25 puolesta. Vastaan tarkistus. 5125. 5125 siis. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50, 61. Puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän, siis tämä oli 5162, luultavasti hylätty. Tarkistamme. It's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 05 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 43 ja 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Siis to, uudestaan 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 06 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 ja 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 58 puolesta vastaan, vastaan siis tyhjiä vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten ulkosuhdehallinto, kompromissi. Nyt esittelijän kompromissista äänestämme ensin äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. In favor. Puolesta. Tämä on vielä viimeinen, tämä liitteisen S1, 50-80, viimeinen tarkistus Brandner puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Mitäs meidän nyt täytyy tehdä? Koko äänestys vai? Wir kommen nun... Äh, nyt tulemme lausuntoon, jonka meidän valmistelijamme on meille valmistellut. Siihen on kompromissi ykkönen esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty ilman EPP-nään ja jos se nyt osallistu äänestykseen, niin hyvin menee. Sitten tarkistus kolme. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Minulla on kyllä EPPn äänestyslista. Eikö teillä ole äänestyslistoja ehkäpä EPPn äh, virkamiehet voisivat äh, siirtyä EPPn jäsenten luokse. Sitzen auf ihrem Arsch. Nyt äänestämme siis tarkistuksesta viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kuutonen kolmessa, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa koneellisesti. Ensimmäinen osa, tarkistus kuusi Äänestys on päättynyt. Jaha, täällä kädet eivät näköjään nouse. Kyse on siis tarkistuksen kuusi ensimmäisestä osasta. Aloitetaan nyt vielä uudestaan sitten alusta, kun kerran. Tarkistus 6 liittyen kappaleeseen 1a, uusi padarilta ensimmäinen osa, koneellinen äänestys. Ketkä kannattavat sähköisesti? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? No nyt se äänestys päättyy joka tapauksessa, vaikka puheenjohtaja tässä kyseleekin on puolesta ja kuka vastaan. Hyväksytty äänin 24 puolesta, 21 vastaan. Sitten kuutostarkistuksen jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten meillä on suullinen... Ja tällä kertaa vihreät äänestivät tyhjää, mutta tarkistetaan sitten koneellisesti tämä toinen osa. Äänestys on päättynyt. 14.27 ääni hylätty. Tar- suullinen tarkistus 2 Gaalerilta puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Täytyy tarkistaa koneellisesti 13. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25-23 äänin. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 15. Kolmessa osassa. 15 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äh, loppuäänestys. Voitte äänestää koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 42 puolesta 6 vastaan. Eli selvästi valiokunnan kanta tietyistä pienistä vastalausesta huolimatta on varsin yksimielinen. Seuraava äänestys on Mavro Nikolauksen mietintö. Also, nimm, nimm deine äh, Das heißt, der Berichterstatter als Nachfolger. Jaha, äh, esittelijä äh, Mavro Nikolauksen tilalle on tullut Sofokles Sofokleus, äh, suuren dramaatikon nimi ja vielä kahteen kertaan tuplana. Toivottavasti teidän tekstinne ei ole yhtä dramaattinen kuin mitä nimen antaa ymmärtää. Aber herzlich willkommen hier. Willkommen. No niin. Onko teillä vielä jotain ilmoitettavaa meille parahin kollega? Απλά να σας ευχαριστήσω. Haluaisin kiittää teitä. Tämä on ensimmäinen tapaamisemme ja pyrin auttamaan kykyjeni mukaan ja toivon, että tämä menee mukavasti. Sydämelliset kiitokset ja lämpimästi tervetuloa joukkoomme. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta Vastaan. Tyhjää. Öö, 15 täytyy tarkistaa koneellisesti tämä äänestystulos. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Zu 31. 17.31 äänin hylätty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 sanoo puheenjohtaja. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppu äänestys äh, tekstistä näin muutettuna koneäänestyksellä. Die Abstimmung ist... Äänestys on päättynyt. Ääni 41 puolesta, kolme vastaan, neljä tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme äänestämään sisäisen turvallisuuden rahastosta. Rouva Flotre on valmistelijamme. Rouva Flotre, haluaisitteko ilmaista meille jotain? Ei. Joten voimme äänestää. Tarkistus 11 ensin puolesta. Vastaan. Vielä kerran. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Check. Taidettiin hyväksyä, mutta tarkistetaan koneellisesti kuitenkin. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 24, 20 äänin hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Samalla enemmistöllä hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jaha, koneellinen tarkistus, sitä on pyydetty. Äänestys on alkanut. 21 siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 26 puolesta 21 vastaan. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan äänestys. Ich nicht. Die Abstimmung ist... Äänestys on päättynyt. 25-23 äänin hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ist abgelehnt. Se oli hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. 27 to 30. Me voimme äänestää yhtenä ryhmänä 27-34. So a... Tässä on nyt ongelma. Se ei käy. 27 puolesta vastaan. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sopisiko esittelijälle, että nyt äänestäisimme 29-39? Ei kun aina 41 asti yhtenä ryhmänä. 29-41 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Check. Tehdään niin. Tarvitaan koneellisesti Puheenjohtaja arvelee, että äänet äh, kantavat 26 puolesta 21 vastaan. Äänestys on päättynyt. Rouva Omen, tehän tässä käytittekin aika hyvää näppärää pikukeinoa. Siis EPPn kannalta toimi tämä näppärä hyvin. Hylätty. Ja sitten 42. Sopiiko 42-52 tarkistukset yhtenä ryhmänä? Ei kun 42-51 yhtenä ryhmänä. Hyvä. Tehdään se koneellisesti saman tien, niin tämä on reiluinta kaikille. Es gibt noch zwei Stimmen, eine Stimme. Ja. Geschlossen. Päättyi. 25-21 äänin hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Monen, montako täällä on taas esittelijältä? No 5, 3, 5, 4, 5, 5 yhtenä ryhmänä. Ne ovat kaikki esittelijältä puolesta. Ei käy. Ei sitten. No, 53 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 55 puolesta. Ja tarkistetaan tuo äskeinen koneellisesti, siis 54 tarkistus. 54 äänestys on alkanut. Geschlossen. Äänestys on päättynyt. 11.34 äänin hylätty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Koppa, koppa, koppa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tiukoille meni. Tarkistetaanpa taas koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 24 tasa äänin hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta Vastaan. Tyh- hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 62. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Check taas kerran, eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänin 21 puolesta 27 vastaan. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Suullinen kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Niin, 63 hän hyväksyttikin. Siis 64 seuraavana. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys puolesta. Tai vaikkapa vastaan. kommen wir kurz zur Frage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 kahdeksan. Tässä varmaan toistuvasti tulee käymään niin, että joudumme käsittelemään kysymyksiä, joihin ei ole määrätyssä ajassa saatu vastausta, mitä siis kirjallisiin kysymyksiin tulee. Tässä tapauksessa kyse on kysymyksestä kollegoilta Sargentini ja Kill Nielsen. He ovat esittäneet kysymyksen korkealle edustajalle varapuheenjohtajalle liittyen Kader Annanin tapaukseen. Ehdottaisin, että Sargenttiini Kilnilsen alustatte meille asiasta lyhyesti ja sitten ulkosuhdehallinto voi vastata. Sargentini, haluatteko aloittaa? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin, haluaisin esittää teille ensin toisen kysymyksen. Kuka tulee vastaamaan minun kysymykseeni oikeastaan? Kenelle esitän kysymykseni? Siis heille tuolla. Hyvä, kiitos. Ulkosuhdehallinnolle. Mm? Hyvä. Ulkosuhdehallinnon edustajat ovat paikalla ja vastaavat aivan kohta. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin kysymys, miksi tämä on kestänyt niin pitkään? Tiedän, että Euroopan parlamentti kolme neljä kertaa on muistuttanut kysymyksen vastauksen puuttumisesta ja kyse on siis Israelin hallinnosten pidätysten käytöstä eikä varmaankaan diplomaattisesti ollenkaan helppo kysymys, siksi he eivät mieluiten siihen vastaisi ollenkaan korkea edustaja on puhunut näistä Israelin hallinnollisista pidätyksistä kahdenvälisissä keskusteluissa. Korkea edustaja on esittänyt huolensa näistä pidätyksistä. Euroopan parlamenttihan heinäkuisessa päätöslauselmassaan myös hyvin selvästi tuomitsi näiden hallinnollisten pidätysten käytön, koska niissähän ei ole mitään syytettä eikä myöskään oikeudenkäyntiä taustalla. Kiitos. Jos te suljette oman mikrofoninne, niin minunkin on helpompi tässä keskittyä. Niin, tosiaan tässä kyse on sitä, että minkälaisia valintoja tehdään. Näen erilaisia tapoja korkean edustajan käyttää puheenvuorojaan olla hyvin huolestunut, tuomita voimakkaasti, kun puhutaan Israelista ja Palestiinasta, niin sitten puhutaankin pitkäaikaisesta huolenaiheesta, eikä tuomita tiukasti. Siksi nyt toistan kysymykseni. Onko korkea edustaja varapuheenjohtaja sitä mieltä, että kaikki hallinnollisten pidätysten käytöt ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia. Jos eivät ole kansainvälisen lain mukaisia, niin kysyisin, miksi korkea edustaja ei ole tuominnut eh, hallinnollisten pidätysten käyttöä myöskään niissä tapauksissa, jotka on täysin dokumentoitu ja eh, joihin Amnesty International on saanut todisteet. Parlamentti 5. heinäkuuta päätöslauselmassaan tuomitsee hyvin selväsanaisesti hallinnolliset pidätykset. Ja nyt haluaisin todella kuulla korkean edustajan kannan. Kiitos. Haluaisin vielä lisätä tähän, mitä kollegani tässä sanoi, että kun esitimme kysymyksen, tilanne oli erityisen vakava, koska useita palestiinalaisia vankeja oli nälkälakossa. He vaaransivat henkensä, jotkut heistä Joidenkin heidän terveys on kärsinyt vakavasti, joten haluaisin todella korostaa sitä, että tuolloin tämä kysymys oli äärimmäisen tärkeä. Toisekseen, mitä tulee näihin hallinnollisiin pidätyksiin, niin olen todella sitä mieltä, että on aivan välttämätöntä, että EU ottaa hyvin selkeästi tähän asiaan kantaa, koska Israelia on tietääkseni ainoa demokratia maailmassa, joka on jo vuosia käyttänyt hyvin laajasti tällaista hallinnollista pidätystä. Itsekin käyttäisin tilaisuutta hyväkseni onnitella kollega Omen Räytten ja hänen syntymäpäivänsä johdosta. Hän on syntymäpäivä tänään. No niin, nyt puheenvuoron saa Gabriele Vicentin, joka voi kertoa meille asian sisällöstä ja myös tästä menettelytavasta. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Chairman. Um. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin pahoitella tätä viivästystä, jolla tähän kysymykseen on vastattu, mutta vastaus lähetettiin 28. kesäkuuta ja se toimitettiin 6. heinäkuuta parlamentille, eli en tiedä, onko teillä ollut vaikeuksia tämän vastauksen saamisessa, mutta näinkin myöhässä vaiheessa vastaus on siis annettu 6. heinäkuuta. Se on toimitettu Euroopan parlamenttiin korkean edustajan toimesta. Haluaisin lisätä tähän sen, että viivästys ei liittynyt vaikeuksiin tai hankaluuksiin vastauksessa, vaan se johtui hallinnollisista viivästyksistä ja niistä hyvin raskaista menettelyistä, joita tällaisiin kysymyksiin liittyy, esimerkiksi käännökset äh, muihin kieliin. Ja koska tämä oli kysymys, joka oli edustettu korkealle edustajalle, se kävi läpi kuulemismenettelyn jäsenvaltioissa neuvostossa ja tämä lisäsi kaksi viikkoa tähän vastauksen antamiseen. Eli meillä on tiettyjä raskaita menettelyjä me olemme purkamassa tätä byrokratiaa tällaisten pyyntöjen kohdalla ja tämän tyyppiset viivästykset varmaankin ovat mennyttä tulevaisuudessa. Sitten mitä vastauksen sisältöön tulee, jos sallitte, herra puheenjohtaja, pyytäisin kollegaani Leonor Capriccia, joka on yksikön päällikkö, osaston Israelin, Palestiinan ja lähi prosessin kysymyksissä, niin haluaisin antaa hänelle mahdollisuuden antaa yksityiskohtaisemman vastauksen sisällöllisesti. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka todellakin tärkeä asia on, jota on käsitelty jo pitkään. Siihen on kiinnitetty paljon huomiota. En voi edes laskea niitä tunteja, joita minä ja kollegani olemme käyttäneet tämän asian käsittelemiseen. Tämä ei ole mikään erityistapaus, joka koskisi vain eh, Kader Anania. Hänet muuten vapautettiin ennen kuin vastasimme tähän asiaan. Toivon, että myös ulkosuhdehallinnon toiminnan ansiosta, ei ainoastaan lehdistötiedotteiden, vaan myös kahdenvälisen toiminnan ansiosta. Joten ensimmäinen viestini on se, että haluaisin rauhoittaa teitä, mutta varmaankin Euroopan parlamentti tietää erittäin hyvin, että tämä on aivan ensiarvoinen kysymys ja se on aivan poliittisen vuoropuhelumme ytimessä kaikkien tämän alueen maiden kanssa, mutta erityisesti Israelin kanssa – joten ponnistuksia säästelemättä olemme pyrkineet siihen, että saisimme tämän asian käsiteltyä ja saisimme vastauksen kaikki näihin huoliin. Olemme asiasta aivan yhtä huolissamme kuin tekin. Tämä ensimmäisenä huomenna toisekseen on aivan selvää, että valitettavasti silloin kun puhutaan hallinnollisista pidätyksistä, niin sehän on siinä mielessä laillista, että sitä käytetään, kaik- tai se on olemassa kaikkialla maailmassa, lähes kaikissa valtioissa. Aikaisemmassa elämässäni olin herra Riinan sisäisen komission jäsenen edustajana ja siellä oli Ruotsissa kahdeksan kokouksessa Black block ongelmia ja toimittajat esittivät paljon kysymyksiä siitä, kuinka paljon äh, hallinnolliset pidätykset olivat liiallisia Ruotsissa. Tällä asialla haluan nyt vain viitata siihen, että hallinnollisia pidätyksiä on olemassa mm, ja tästä tyystä äh, aikaa meni paljon. Meidän piti kuulla myös oikeudellista yksikköä ja sanotaan, että hallinnollisia pidätyksiä kyllä on nähtävissä oikeuskäytännössä ja oikeusjärjestelmässä järjestelmissä lähes kaikissa maissa. Joten jos tähän hallinnolliseen pidätyskysymykseen pureudutaan laillisesta, perustutuslaillisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta, niin kuin usein teemme ja niin kuin kahdenvälisessä vuoropuhelussa Israelin kanssa korostetaan, päädymme siihen, että miehitetyillä alueilla sovelletaan Geneven yleissopimusta ja näin ollen Geneven yleissopimuksen täytäntöönpanon äh, äh, alla korostamme tätä asiaa joka kerta. Geneven sopimuksessa on useita asioita, niihin lukeutuu se, että turvallisuussyistä voidaan käyttää hallinnollista pidätystä. Ja siellä on mekanismeja, joihin Israelissa olisi ryhdyttävä, olisi tarkistettava menettelyä ja niin edelleen. Siellä on paljon myös virallisia pyyntöjä, jotka Israel on täyttänyt. Joten tämä oli se toinen asia, jonka halusin todeta koskien sitä, kuinka, nämä halli, kuinka tämä hallinnon pidättäminen on aivan loogista ja laillista ja se, se on suunniteltu olema, olemassa oleva väline. Se on poikkeuksellinen väline ja näin ollen siitä tulee kysymys, joka liittyy Demokratian täytäntöönpano on ikään kuin, voisin antaa tähän vähän, vähän mitä tämän esimerkin, esimerkiksi jalkapallootteluissa Euroopassa, jos siellä on tietystä maasta jalkapallohuligaaneja, jotka matkustavat toiseen maahan Euroopassa ja menevät siellä jalkapallootteluun, niin joskus poliisi suorittaa hallinnon tällaisia ennaltaehkäiseviä pidätyksiä ilman, että on mitään sen suurempaa syytä, ei ole mitään todisteita siitä, että tietty henkilö tulee tekemään rikoksia ottelun aikana, mutta tuona päivänä hänet saatetaan pidättää. Ja tähän liittyy laaja yhteistyötä eri maiden poliisivoimien välillä ja pyritään käyttämään näitä niin sanottuja spotters eh, eh, mekanismeja, niin että voidaan todella pidättää nämä henkilöt, koska meillä on syytä epäillä, että he tulevat tekemään jotakin lainvastaista. Tämä on tietenkin aivan typerä ja, ja marginaalinen esimerkki, mutta se liittyy kuitenkin tähän kysymykseen niin, että teoreettisessa maailmassa todellinen terroristi, todellinen vaaran lähde olisi henkilö, jonka sekä palestiinalaisten että israelisten olisi tunnustettava, tunnistettava ja, ja Geneven sopimuksen mukaan tällaisen henkilön olisi sovellettava hallinnollista pidätystä. Ymmärrätte varmasti, että tilanne on monimutkainen, eikä varmaankaan voida tuomita hallinnollista pidätystä välineenä sinänsä, koska joutuisimme tuomitsemaan koko maailmaa, mutta tämä liittyy siihen, kuinka voidaan varmistaa, että sitä täytäntöpannaan oikein. Ja tässä, tässä sitten mennäänkin siihen, että puututaan tietyn maan suvereenisuuteen, itsemääräämisoikeuteen. Jos jokaisessa maassa, jossa käytetään hallinnollista pidätystä, on lähetettävä eurooppalaisia tarkkailijoita katsomaan, tuota täytäntöönpannaanko sitä oikein, niin siinähän ähm, kyseenalaistetaan kunkin maan oikeusjärjestelmän suvereenisuus. Haluaisinkin korostaa tätä puolta. Tätä on vähän vaikea selittää en halua tätä toista asiaa tuoda esille siksi, että pyrkisin oikeuttamaan sen, että emme ole riittävän päättäväisesti pudotuneet tähän asiaan, vaan, vaan todellakin haluan puhua tästä siksi, että ymmärtäisitte, kuinka vaikea ja monimutkainen kysymys on. Koska tässä helposti mennään poliittisiin tuomioihin enemmän kuin mihinkään muuhun. Ja tästä pääsen sitten kolmanteen osaan vastaustani. Riippumatta siitä, millainen oli tämä kirjallinen kysymys tai, tai millaisia olivat nämä kirjalliset kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska eihän tämä ole ainoa, kyllähän näitä on tullut kymmeniä viime aikoina Eli, eli riippumatta nyt ot, tästä, ottamatta huomioon tätä yksittäistä kysymystä, niin Euroopan unionilla on, on eri tasoja, joilla voidaan toimia on parlamentti ja parlamenttikysymykset, ulkosuhdehallinnon on vastattava, mutta sen on oltava johdonmukaista sen mukaan, miten EU kahdenvälisesti toimii kokonaisvaltaisesti mukaan lukien komission toiminta. Sitten meillä on myös neuvosto. Tämän tapaisessa asiassa, kun katsotaan tiettyä tapausta, jossa on tietty henkilö kyseessä, niin kuin tässä asiassa on, niin tilanne on helpompi, koska se, mitä olisi voitu tehty, on tehty kahdenvälisesti diplomaatian kautta ja tulos oli myönteinen. Meillä oli kaikki tiedot tästä kyseisestä henkilöstä, mutta kun puhutaan yleisesti hallinnollisista pidätyksistä, niin tällaisessa tilanteessa ulkosuhdehallinto tai mikään muukaan toimielin, joka, johon liittyy tämän 27 jäsenvaltion hallitusten välisyys, ei koskaan voida selkeästi, yksisuuntaisesti antaa vastausta tähän kysymykseen. En nyt pyri tässä piilottelemaan Rova Astonia jäsenvaltioiden taakse, vaan pyrin tuomaan esille kolmannen argumenttini, joka liittyy siihen, kuinka vaikea on linkittää toisiinsa erityistapaus ja tämä hallinnollisten pidätysten yleinen kysymys Euroopan unionin ulkopolitiikassa, mikä sen tilanne on. Ja tämä ei millään tavalla ole henkilökohtainen kannanottoni, vaan todella haluan korostaa sitä, kuinka monimutkaista, monimutkaiseksi muodostuu paitsi minun, niin koko tiimin työ, joka tekee työtä näiden kysymysten parissa. Me olemme ikään kuin puun ja kuoren välissä. Meidän on oltava jonkinlainen oikeamielinen sovittelija siinä niin, että rehellinen sovittelija niin, että löytäisimme ratkaisuja ja konkreettisia toimia niin, että otetaan mukaan nämä kaikki periaatteet ja käsitteet, jotka ovat tämänkin parlamentaarisen kysymyksen taustalla ja toisaalta myös huomioidaan se, että todellinen ulkopolitiikka on vielä varsin lapsen kengissään ja vielä vähän epäkonkreettista. Joten tällä tavalla pyrin ikään kuin tässä järjestyksessä pääsemään kannanottoon. On tärkeää muistaa, että ulkosuhdehallinto hallinto pitää nämä asiat pinnalla kahdenvälisissä suhteissa koko ajan Israelin ja israelisten kanssa. Tämä asia on jatkuvasti esillä myös jäsenvaltioiden kanssa. Tiedätte, kuinka missä määrin poliittinen vuoropuhelu ei ole ainoastaan ne ulkosuhdehallinnon käsissä. Ja jos nyt sitten käy niin, että meillä on assosiaationeuvostoissa ja EUn julkilausumissa – ja kansainvälis- kahdenvälisissä suhteissa Israelin kanssa eh, ehdotuksiin eh, perustuen. Eh, korkea edustaja tekee ehdotuksia, jotka sitten 27 jäsenvaltiota kattavat, niin, niin tällainen Euroopan unionin kanta Israelin kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa koskien tätä asiaa perustuu ulkosuudenhallinnon ehdotukselle, mutta loppujen lopuksi se on yhteinen kanta 27 jäsenvaltion välillä. Ja mitä tulee teidän kysymykseenne, niin uskon, että olemme pyrkineet tekemään voitavamme mukaan lukien kaikki nämä julkilausumat ja kannanotot ja myös sen, että herra Kader Adnan lopulta vapautettiin. Niin, olette sitä mieltä, että puhun liikaa. No, jätetään tämä tähän sitten. Annan puheenvuoron teille. Kyllä tämä minulle sopii. Could I could I... Voisinko minuutin verran reagoida? Eh, no, One minute, Mr. Sivic. Sivic saa minuutin ja Tain saa minuutin. Każdy poseł ma prawo niepokoić się o każdego zatrzymanego. Kiitos. ihminen, joka on vankilassa ja aivan erityisesti, jos on kysymys sotilaallisessa konfliktissa olevassa maassa, silloin henkilöstä ei voi muuta olla kuin huolissaan. Ja tässä viitataan jihadiin kuuluvan henkilön pidättämisestä järjestö, joka on järjestänyt terroristi-iskuja usean otteeseen ja jolla on yhteyksiä alueen muihin terroristijärjestöön. Haluttiin tuomita tämä pidätys ja nyt me olemme saaneetkin tietää, että tämä pidätys olikin laillinen. Eli kysymyksen laatijat esittävät kysymyksen henkilön pidättämisestä ja kuitenkin hänen pidätettiin hänen aikaisempien terroristitoimien takia. Me emme voi odottaa korkeilta edustajilta poliittista arviointia tällaisista pidätyksistä silloin, kun juridinen tilanne on kuitenkin selvä, eli pidätys oli laillinen. Minun mielestäni meidän toimintamme Lähi-idässä tässä asiassa luo vain sekamelskaa ja väärinymmärryksiä. Meidän ei tulisi asettautua yhden tai toisen osapuolen puolelle. Meidän ei tulisi ryhtyä analysoimaan sitä, tulisiko yhtä tai toista henkilöä suojella enemmän kuin jotakin toista. Euh, votre réponse, euh, je suis... Euh, Teidän vastauksenne valitettavasti ei tyydytä minua mitenkään ja se jopa suututtaa minua. Jos sanoitte, että tällainen on olemassa melkein kaikissa maailman maissa, niin tämä ei pidä paikkaansa. Minä olen asian ajaja muita huligaaneista, joita voidaan pidättää joksikin aikaa. Heidät voidaan pidättää vain tietyksi ajaksi, mutta Israelissa näitä hallin, nämä hallinnolliset pidätykset kestävät 20 vuottakin. Tällaista ei ole missään maailman maassa. Älkääkään sanoko, että tällaista on Saksassa tai Ranskassa tai jossakin muussa eurooppalaisessa maassa. Todellakaan. Näin ei voida sanoa tämän täyttä liioittelua, kun sanotaan, että tällaista on kaikissa maailman maissa. Kyseessähän on se, kuinka pitkäksi aikaa joku henkilö voidaan pidättää. Se vaihtelee hieman maasta toiseen se vaihtelee, puhutaan tunneista joissakin maissa, joissakin maissa ehkä mennään jopa kolme päivää, mutta ei pidemmäksi, ei pidemmäksi ajaksi voida pidättää. Voi olla, että Euroopan ulkopuolella voidaan pidättää henkilöitä viikoksi, mutta ei pidemmäksi aikaa. Tietyn ajan jälkeen henkilö on vapautettava tai henkilö vastaan on nostettava syyte. Tämä on se toinen asia, joka puuttuu. Mitään syytettä ei ole esitetty jos sanotaan, että tämä, jos kyseessä on terroristi, niin pitää tuomiota. No toki, mutta tuomion voi tehdä vain tuomioistuin. Mikään syytetä ei nosteta. Mikäli jotakin henkilöä ei syytetä, niin ei sitä mikään tuomioistuinkaan voi tehdä päätöksiä. Ja näinhän juuri tapahtuu. Ihmiset ovat 20 vuotta vankilassa virumassa, eikä kukaan tee päätöksiä heidän kohtalostaan. Tätä me teiltä pyysimme tutkittavaksi. Jos ymmärsin oikein, niin on tuotava esille konkreettisia tapauksia. Niitä on kuitenkin täältä jo esitetty useita. Kiitoksia. Mutta älkää vertailko muihin Euroopan maihin. Kiitos. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja, että minäkin saan vielä reagoida. Jos ulkosuhdehallinto antaisi minulle 12 minuuttia vastaukseen, niin sitten hän voisin ajatella, että minut on otettu hyvin vakavasti. Mutta näin ei kuitenkaan ole tästä 12 minuutin vastauksesta huolimatta. Minusta minua ja tätä asiaa ei oteta vakavasti. Ja jos rouva Ashton äh, olisi tähän asiaan syventynyt äh, niin kuin täällä väitetään, äh, niin Israelille olisi varmaankin tämä viesti sitten jo mennyt perille, että ihmisiä ei voi pidättää ja pitää vangittuina ilman syytettä ja ilman oikeudenkäyntiä. Korostaisin vielä tätä asiaa, että Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan 5. heinäkuuta totesi seuraavaa on lopetettava hallinnollisten pidätysten käytäntö, jossa palestiinalaisia ilman muodollista syytettä tai oikeudenkäyntiä pidetään kiinniotettuina Israelin viranomaisten taholta kysyin tätä Ashtonilta, olen kysynyt tätä kirjallisesti jo aiemmin, että mitä aiotte tehdä välittääksenne tämän viestin kristallin kirkkaasti eteenpäin? Kun ajatellaan Ashton ja hän on tuominnut monia vääriä käytäntöjä muuten, mutta mitä Israeliin tulee, niin ollaan korkeintaan pikkuisen huolissaan, mutta ei tuomita yhtään mitään. Minun mielestäni Israelia kohdellaan silkkihansikkain verrattuna moniin muihin maihin, jotka ovat ottamassa vasta demokratian ensiaskeleita. Kiitos puheenjohtaja. Sydämestä kiitokset. Näin tämä keskustelu päättyy. Ja haluaisin pyytää, että siirrymme nyt seuraavaan esityslistaan kohtaan. Jana Hyväskova, entinen kollegamme, on tullut vieraksemme. Ehkä voisin vielä todeta, että tällä viikolla on järjestetty EU eh, e suurlähettiläskokous, eh, johon ovat osallistuneet EUn eh, e suurlähettiläät ympäri maailmaa, puhemies Schulz, kollega Cashman kävivät keskustelua suurlähettiläidemme kanssa ja totesimme, että tästä täytyisi tehdä ihan sääntö, mutta että toisaalta ymmärrämme kyllä, jos suurlähettiläät jostain syystä täällä kaupungissa ovat, niin meille voitaisiin ilmoittaa ajoissa heidän tulostaan niin, että voisimme heitä tavata ilman, että tästä sitten syntyy mitään ylimääräisiä kustannuksia tai suurempaa vaivaa. Ja näin, mitä tulee koko Irak, Irakin alueeseen, kehityskulkuihin siellä, niin todella kutsuimme entisen kollegamme EUn Irakin edustuston nykyisen päällikön Jana Hybaskovan nyt vieraksemme, jotta hän voi äh, kertoa meille viimeisimmistä käänteistä tuolla. Haluan kiittää Janaa myös hänen työstään. Jana on, kuulkaa, äh, se todellinen äh, mies tuolla ulkosuhdehallinnossa. Kuulkaa, ei sinne Bagdadin muuttaminen ole mikään ihan huviretki. Se on hyvin, hyvin vaarallista. Ei Jana sitä tule meille äänen sanomaan, mutta kun puhuin erään kollegan kanssa, joka kuvaili turvallisuustilannetta tuolla, niin hän sanoi, että täytyisi olla myös aika tarkkana tuon budjetin suhteen. EU-suurlähettiläs istuu kontissa brittilähetystön pihalla. Aivan ala-arvoisissa olosuhteissa. Kollega kuvaili minulle, minkälaisissa olosuhteissa suurlähettiläs työtään joutuu tekemään. Hänellä ei myöskään ole omaa turvallisuuskoneistoa minkäänlaista. Kun katsoo, kuinka vaarallinen tilanne maassa tällä hetkellä on, niin kyllä on meidän yhteinen vastuumme huolehtia siitä, että kun me lähetämme ihmisiä edustajinamme maailmalle, niin kyllä heille täytyy luoda niin työskentelemiseen kuin henkilökohtaiseen elämäänsäkin edes hyväksyttävät olosuhteet. Tällaista ei voi tapahtua. Kyllä nämä asiat on saatava kuntoon. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä. Jana, sydämelliset kiitokset, että sinulla on ollut aikaa tulla vieraksemme. Ole hyvä. Thank you, Mr. President. And... Kiitos, herra puheenjohtaja. Yleensä ihmiset eh, sanovat, että on kunnia ja ilo puhua tälle, tällaiselle yleisölle, entisille kollegoille ja tämänpäiväisillekin kollegoille taistelussa, jossa me taistelemme vakaamman Euroopan ja Euroopan ympäristön puolesta. Mutta tänään on todellinenkin ilo jakaa ajatuksiani kansanne ja toivotan tervetulleeksi myöskin Irakin suurlähetystön edustajat. Tulen kertomaan teille eh, todellista kokemuksistani, en ainoastaan siitä, mitä Irakissa tapahtuu, vaan kerron myöskin, mitä tällä alueella yleisesti ottaen tapahtuu. Irak tällä hetkellä on aivan liian herkässä tilassa jotta se voisi kantaa harteillaan sitä, mitä Syyriassa tapahtuu. Irak on syvästi jakautunut valtio. Siellä on jäänteitä Amerikan miehityksestä ja niitä ei ole vielä ratkaistu. Siellä ei ole mitään lakeja liittovaltiosta tai siitä, miten öljyvaroista saatavat tulot jaettaisiin Irakin kansalaisille. Tilanne on hyvin vihamielinen ja parin kuukauden tai vuoden kuluttua Irak saattaa jakautua Irakiin ja Pohjois-Kurdistaniin. Miksi tämä tapahtuu? Syyrian takia me olemme kokouksissamme, suurlähetystökokouksissamme tulleet siihen pisteeseen, että me teemme vertauksen Bosniaan, kun puhumme eh, Irakista. Me puhumme, me olemme joutuneet todistamaan alaviitti eh, alueita. Meillä on pohjois-kurdialueita, jossa Bashar al-Assad eh, on vallalla. Me olemme saamassa myöskin lännestä sunniheimoja. heimoja Halep, Aleppo, niistä saattaa tulla uusi Sarajevo. Tänä viikonloppuna EUn ulkoministerit pitävät epävirallisen kokouksen ja aiheena on Syyria. Me olemme varmoja siitä, että että Syyrian sota, siitä tulee pitkä ja etninen puhdistus on jo käynnistynyt. Amerikkalaiset pyytävät, että turkkilaisetkin ovat läsnä ja avaavat näitä puskurivyöhykkeitä. Turkin sotilashallinto on hyvin selkeä sana. Se on sanonut, että me teemme sen, jos me voimme tehdä PKK suhteen, mitä meidän täytyy tehdä, koska sieltä pommitetaan säännöllisesti Pohjois-Irakia. Ja jos me sallimme Turkin sotilashallinnon, siis Naton sotkeutuvan Syyriaan, niin silloin saattaa syntyä kurdien kanssa vakavia ongelmia. Tietyt eurooppalaiset ministerit ehdottavat Barzanille, joka on kurdialuehallituksen johtaja, pyytää nyt kurdien yhdistämistä, mutta PKK täytyy ottaa mukaan ja silloin syntyy suora konflikti Turkin kanssa. Turkin vaikutus äh, SNC, siis Syyrian on, on, on suuri ja Turkki tekee kaiken, että että tämä Turkin kansallisneuvosto sotkeutuisi Syyrian kansallisneuvostoon. Saattaa olla, että me näemme Syyriassa turkkilaisen vaikutuksen sitä kautta, että kurdeja tapetaan ja me olemme nähneet tämän Irakissa ja silloin joudutaan uudelleen määrittelemään rajat ja silloin Irak tulee joutumaan Iranin vaikutuspiiriin ja silloin syntyy Saudi-alue Tämä on hyvin huolestuttava tilanne. Lisäksi on vielä Lebanon, ja jos Hisbullahin kanssa vaikeudet kehittyvät, niin silloin Lebanonin tilannekin tulee huonontumaan. Eli syntyy suuria, pitkiä alueellisia konflikteja ENPn alueella, siis Euroopan unionin naapurusalueella. Tässä tilanteessa Irakin sisällä me voimme puhua jo tilanteen kansainvälistymisestä Syyriassa. Ja luotiinpa minkälainen kansainvälinen mekanismi tahansa, niin Irak on siinä kyllä sitten mukana heikkouksinen ja vahvuuksineen. Ketkä tässä ovat sitten mukana? No varmastikin Venäjä. Venäjä täytyy saada puhumaan uudelleen EUn jäsenmaiden kanssa New Yorkissa tai muualla, jotta löydetään kansainvälinen mekanismi. Me työstämme tätä hyvin kovasti mutta kuten sanoin, voimme joutua siihen tilanteeseen, että Irakissa tilanne räjähtää käsiin ja Irakissa siellä shiat, äh, sunnit ja kurdit taistelevat keskenään. Ei ole minkäänlaista Irakin kansakuntaa. Äh, Irakin kansalaiset ovat 35 vuotta kärsineet jatkuvasta sodasta 30 miljoonasta ihmisestä, 6,5 äh, miljoonaa on edelleen kadoksissa. Sähköä on neljä tuntia päivässä jos hyvin käy. Vedestä on puutteita pääkaupungissa 95 prosenttia maa, 95 äh, prosentissa maa-alueesta ei ole minkäänlaista viemäröintijärjestelmää miljoonat ihmiset äh, elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja me Euroopan unionin edustusto, meillä on yksi ongelma, jota minä kutsuisin epäoikeudenmukaiseksi te uhen puhutte tästä Ashrafin leiri. Ashrafin reilin tämän Ashrafin leirin ihmiset, osa on siirretty Kemphurian leirille, jota on rahoitettu EUn rahasta. Siellä on vettä koko päivän 200 litraa vettä per henkilö. Minulla ei ole tällaista. Siellä on 20 tuntia sähköä päivässä. Minulla ei ole tällaisia tarjota. He ovat paljon paremmassa tilannessa kuin ne, jotka ovat vielä Irakissa. Minulle on sanottu, eräs on sanonut minulle, että minun perheeni ei ole koskaan saanut 20 tuntia sähköä päivässä. Kuitenkin te tiedätte paremmin kuin minä tämän tilanteen, mutta haluaisin käyttää tämän päivän puheaikani saadakseni yhden viestin perille. Meillä on Kap Hurjalassa jo ihmisiä, jotka ovat jäsenvaltioiden asukkaita. Meillä on jäsenvaltioita, joiden on pakko ottaa nämä ihmiset takaisin. Ja täten ne teistä, jotka olette mukana, niin saakaa omat maanne ottamaan kansalaisenne takaisin. Toiseksi meillä on nyt 391 Your member states, European member states. Determined refugees. Haluaisin pyytää teitä vaatimaan sitä, että valtionne ottavat nämä takaisin. He eivät ole enää pakolaisia. Tästä olisi paljon apua Euroopan unionille ja tästä olisi apua myöskin Irakin hallitukselle. Irakin hallitus, siihen kohdistuu valtaisia kansainvälisiä painostuksia ja se tekee kaikkensa äh, pitääkseen ihmisten turvallisuutta kiinni, jotta tällaisia turvallisuusinsidenssejä ei tapahtuisi. Meillä oli 5 plus 1 ydinneuvottelut äh, Iranin kanssa – Iran saa 200 kilogrammaa, äh, sillä on jo uraniumia tämän verran, ja me toivomme, että paronitar Ashton tuomitsee tällaiset neuvottelut. Nämä ovat tärkeät neuvottelut, ja minun täytyy sanoa, että me arvostamme hänen rooliaan. Jos amerikkalaiset ja venäläiset eivät voi puhua Syyriasta, niin Iranista he, ne kyllä keskustelevat ja tämä on tärkeää. Eli tukekaa näitä neuvotteluja niin pitkälti kuin voitte nämä monimutkaisuudet, Al-Qaida on olemassa, sillä on hyvin vahva perusta Mosulissa, sota Syyriassa, Kurdista, niin minun edustussani on kuusi henkilöä. Me elämme näissä konteissa, meillä ei ole toimistoa, ei ole autoa ei ole edes henkilökohtaista turvatiimiä. Valitettavasti tämänpäiväisessä äänestyksessä kävi niin, että äh, puolititte tämän meidän budjettikohtamme, eli edessäni on vielä yksi vuosi kontissa ilman turvamiehiä, eli pyytäisin teitä lisäämään EEASn kapasiteettia. Thank you very much. First on floor is Mr. Stevenson, chair of the delegation. Sitten äh, herra eh, Stevens, joka on Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja. Herra Stevens. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Jana Hubaskovalle hänen esityksestään. Todella haluan heijastella sitä, mitä te puheenjohtaja sanoitte alkupuheenvuorossanne. On todella järkyttävää, että ulkosuhdehallinnon edustajamme joutuvat elämään tuollaisissa olosuhteissa. Olen ollut Bagdadissa ja nähnyt tuon kontin, jossa Janan on elettävä ja työskenneltävä ja se ei todellakaan ole hyväksyttävää yhdellekään Euroopan unionin edustajalle missään. Niin kuin korostitte, korostitte puheenjohtaja, se, että hänellä ei ole minkäännäköistä turvallisuutta, minkäännäköistä turvallisuus ää, tilannetta, niin kun itse kävin tuolla vierailulla, niin kun ajoimme Tigrisjoen rannalla, siellä oli hyökkäys ja on päivittäin erittäin hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat myös ulkomaalaisiin. Siis vihamielisyys ja väkivaltaisuudet jatkuvat koko ajan ja ei ole mitenkään hyväksyttävissä, että meidän edustajamme jätetään <coughs> näin yksin. Se, mitä Vaskova kertoi juuri äänestystuloksesta tänä aamuna, on mahdotonta hyväksyä. Kyllä puheenjohtaja, meidän täytyy voida korjata tämä tilanne. Emme voi Janaa ja hänen pientä henkilökuntansa jättää noin ala-arvoisiin olosuhteisiin. Ja kun kuulen, että Bahamalla <laughs> ulkosuhdehallinnolla on 60 edustajaa ja Bagdadissa kuusi, niin <clears throat> kyllä tässä kysymyksiä nousee mieleen. Puheenjohtaja, teitä henkilökohtaisesti ja koko valiokuntaa pyytäisin vielä tarkastelemaan, miten tästä pattitilanteesta voidaan päästä. Samoin haluan vielä heijastella sitä, mitä Jana sanoi tilanteesta Irakissa. Olen nähnyt, että tilanne on heikentynyt heikentymistään. Viime viikolla 26 ihmistä teloitettiin, vain viikon sisällä siis. Joka päivä ihmisiä teloitetaan. Kolme näistä teloitettuista viime viikolla oli naisia. Ähm, Human Rights Watch ja Amnesty International ovat todenneet, että niiden on hyvin vaikea saada selville, keitä nämä ihmiset ovat, mistä heitä syytetään – ja Irakin viranomaiset kertovat, että terroristeja he ovat. Mutta muuta emme tiedä kuin, että Al-Rakia TV-kanava joka ilta lähettää TV-kuvaa näistä hakatuista pahoinpidellyistä ihmisistä, joita selvästi on kidutettu vakavasti, kun heitä sitten viedään kohti teloitustuomiotaan. Heidät on sitten muka omien väitettä syytettyjen tunnustustensa vuoksi tuomittu kuolemanrangaistukseen. Sitten heidät hirtetään sen jälkeen, kun heiltä on niin kutsutut tunnustukset kidutuksella saatu. Ihmisoikeustilanne siis heikkenee heikkenemistään. Se on pelkkä katastrofi tällä hetkellä. Ja kuitenkin sitten mitään vastalaislauseita tai valituksia ei amerikkalaisten suunnalta kuulla. Amerikkalaiset varmaankin tuntevat syyllisyyttä siitä, että he yhdessä oman kotimaani yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olivat vastuussa Irakin hyökkäämisestä ja sen miehittämisestä, joka johti kymmenien tuhansien irakilaisten siviilien surmaan. Ja nyt amerikkalaiset haluavat väittää maailmalle, että jättivät jälkeensä toimivan demokratian. Nuriel malaki pääministeri, hävisi viime vaalit kahdella paikalla, mutta mutta hänet kuitenkin nimettiin uudelleen pääministeriksi mullahien avulla, Iranin mullahien avulla, jotka Asadravin ja Hakimin äh, pyysivät liittymään hänen hallituksensa. Ja kaikki nämä tahot nyt kyseenalaistavat hänen johtajuutensa, koska äh, sisäministeriö ja turvallisuusministeri, jotka piti antaa oppositio puolueiden johdettaviksi. Hän onkin pitänyt omissa käsissään. Hänestä on tullut tällainen diktaattori. Ihmisiä katoaa, jälkiä jättämättä ja kidutusta tapahtuu päivittäin. Ja tiedämme kansainvälisistä tilastoista nyt, että Irak – on maailman toiseksi korruptoituneen maa. Vain Somalia on korruptoituneempi kuin Irak. Ja kuitenkin, niin kuin Rauha Baskova meille juuri kertoi, eh, öljyvauraus on jälleen nousussa. Miljardit eh, dollarit eh, valuvat maahan öljytuloina, mutta katoavat kuin savuna ilmaan. Kun kuulin, että tämä, että sähköä on saatavilla neljä tuntia päivässä ja vesihuolto saadaan taas pelaamaan, niin tätä luvattiin, mutta näin ei ole ollut. Kaikki raha häviää johonkin, raha, jota maahan kuitenkin virtaa. Ja puheenjohtaja, meidän täytyisi hyvin huolellisesti tarkastella tulevia apupakettejamme, joita Irakille osoitamme. Meidän täytyisi ehdottomasti vaatia ehtona hyvää hallintoa ja Nuriel Malekille ja hänen hallitukselleen meidän tulisi sanoa, että jos ihmisoikeustilanne ei maassa parane, jos mm, ihmisille ei tarjota peruspalveluja, kuten sähköä ja puhdasta vettä, jos hallitus ei, koalitiohallitus ei lupauksiaan täytä eikä anna näitä mainittuja ministeriöitä opposition johdettavaksi, niin meidän tulisi mennä pidemmälle kuin tähän asti ja asetettava sanktioita Irakille. Ja puheenjohtaja vielä Kunnuri Malekki kävi Teheranissa vastikään ja tapasi Iranin korkeimmanjohtajan ajatolla Hamenein. Hamenei onnitteli häntä kolmesta asiasta, totesi, että hyvä, että potkasitte ulos ne amerikkalaiset, hyvä, että avoimesti tuette Bashar al-Assadia Syyriassa ja hyvä juttu, että olette ähm, saanut tilanteen mujahedinien osalta tolalle. Jos tällaista suostumme kuuntelemaan, niin onhan se nyt häpeällistä. Kiitos. Kiitos. Nyt täytyy mennä tässä reippaasti eteenpäin, koska meillä on vielä Ukraina-edustajamme tulossa. Minuutti, Omen Räytten. Um, e, e, Minuuttiko vain? Puolitoista, kun on kerran syntymäpäiväkin tänään. No kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin. Tässä on ongelma, joka liittyy ihmisiin ja ihmisten hätään – me olemme käyttäneet paljon rahaa ja Eurooppa käyttää paljon rahaa, mutta miksi eh, sitä ei käytetä tämän hädän poistamiseksi? Siis niin, että ihmisten, eh, köyhien ihmisten eh, elinolosuhteet paranisivat. Toiseksi, poliittinen vaikutusvalta. Jana, totesitte juuri, että Turkki, NATO, jäsenenä on siis meidänkin liittolaisemme. Itse olen täällä Turkki-esittelijä ja aina olemme todenneet, että PKK, ja kyllähän me sen toki ymmärrämme, että PKK täytyy, sitä vastaan täytyy taistella, sen toimintaa täytyy estää ja PKKlla on juurakkonsa myös Irakissa, mutta mitä haluaisitte tehdä toisin tai mitä meidän eurooppalaisten tulisi tehdä toisin auttaaksemme Turkkia tässä toiminnassa? Puheenjohtaja, emme me myöskään voi sanoa Turkille, että stop, koska PKK terroristit tulevat myös toiselle puolelle Turkkiin, joten mikä tässä oikeastaan voisi olla ratkaisuna? Minkälaisen ratkaisun voisimme tähän keksiä? Siinä se, kiitos. Sydämelliset kiitokset. Sitten Roa Tain minuutti. Minuutti on kyllä minunkin mielestäni aika lyhyt. Valitettavasti minä en ole tänään syntymäpäiväsankari. Kiitos Roa Baskova puheenvuorostanne liittyen myös Syyriaan. Itse kävin Irakissa aiemmin tänä vuonna yhden suuren ajatollahin kutsusta ja voin todella vahvistaa sen, että kaikki ovat siellä kaikkia vastaan ja sähkökatkokset ja turvallisuustilanne ylipäätään ovat aivan pelkkä katastrofi. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin kysymys Camp Ashraf, joka aina on ollut mielissämme. Olen kuullut, että uusi Camp Ashraf-leiri ei ole juurikaan parempi kuin vanha. Ja kaksi viikkoa sitten minulla oli vieraita Berliinissä. Kyseessä oli presidentin oikea käsi, joka itse asiassa on käytännössä Camp Ashrafista vastuussa, ja hän totesi, että vuoden loppuun mennessä Camp Ashraf poistetaan käytöstä lopullisesti. Tämä lopullinen päätös on tehty. Hän viittasi myös siihen, mihin tekin viittasitte, että Euroopan unionin jäsenvaltiot valitettavasti eivät ole olleet kovinkaan myöntyväisiä omien kansalaistensa suhteen. Halusin vielä tämän luvun teiltä teidän vahvistavan. Ja hän totesi, että myös Iran on ollut valmis ottamaan omat kansalaisensa mukaan sitten 89 ihmistä, kai irakilaiset etsivät samoin Interpol etsii. Mutta nämä ryhmät on kai jaettu ja nyt oikeastaan odotetaan vain lupa EUlta ja tietenkin amerikkalaisilta, miten ihmiset lopullisesti saadaan pois tuolta leiriltä. Mä edustaja ehdotti, että paikan päällä tilanne hoidetaan niin, että me EU:ssa voimme olla varmoja siitä, että asiat menevät oikein ja että leiriläisiltä kysytään, että ovatko he valmiit palaamaan EU-maihin tai Äh, Irakki, niin, ja. Jaha, no niin. Thank you. I'll try to be brief. Well, first of all, let me... Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin vihreiden puolesta kiittää teitä. Tämä oli eh, hyvin huomattava lausunto ja vaikuttava la- lausunto, ei ainoastaan Irakista, vaan koko tästä alueesta. Nautin, no ehkä se ei ole oikea sana, mutta nautin siitä niin vakava kuin tämä tilanne onkin. Siis eh, arvostan sitä tapaa, jolla kerroitte tästä tilanteesta. Yksi kommentti ja yksi kysymys. No ehkä lähden liikkeelle kysymyksestä. Saudi-Arabian rooli alueella onko se teidän mielestänne osa ongelmaa vai osa ratkaisua, koska se mitä me kuulemme ihmisiltä monissa alueen maissa on se, että Saudi-Arabia rahoittaa islamisteja monissa maissa eikä täten ole osa ratkaisua, mutta olemme kuulleet myöskin, että on kritisoitu sitä, että EU ei kritisoi Saudi-Arabia riittävästi tässä asiassa. Eli miten te arvioitte tätä? Ja sitten kommentti, niin haluaisin kiittää teitä kommenteista ja tiedoista liittyen Camp Ashrafiin ja myöskin pyyntöön jäsenvaltioiden suuntaan siitä, että ne ottaisivat kansalaisensa takaisin, mutta myöskin kuvailitte tilannetta leirillä, koska usein parlamentissa me vain viittaamme Camp Ashrafiin osana Irakin ongelmaa ja sanotaan, että ihmisten tilanne on siellä huono, mutta oli hyvä saada teiltä tietoa tästä tilanteesta esimerkiksi sähkön suhteen leirillä. Ja toivon mukaan voimme auttaa ihmisiä parlamentissakin saamaan nämä asiat tasapainoon ja olemaan osa tämän ongelmanratkaisua. ratkaisua. Kiitos. Oh, okay, I try. no, yritän. Camp Ashraf, Camp Huria ei ole Camp Ashrafia parempi, mutta mutta niitä voidaan verrata ja teknisesti se on parempi kuin se leiri, jolla minä elän. Tämä on lausuntoni. Heillä ei ole uima-allasta, meillä on uima Tämä on ainoa ero. Camp Ashraf on fasiliteetti, jota rahoitetaan, veron, jota rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. UNHCRn 64 henkilöä tekevät haastatteluja näiden leirille siirrettyjen ihmisten kanssa. Kaikkien kohdalla tehdään päätös heidän pakolaistatuksestaan ja yhteen haastatteluun menee yksi tai kaksi päivää ja nämä ihmiset ovat itse luoneet omat ansioluettelonsa ja ne ovat ihan keksittyjä, eli usein menee pari päivää siihen, että selvitetään mikä on henkilön todellinen nimi, todellinen ammatti ja todellinen tausta. Me maksamme YK valvojille, jotta he olisivat jatkuvasti läsnä ja lähettäisivät teille monitorointikertomuksia. Ja minäkin pyrin siihen, että lähetetään näitä raportteja teille suoraan. Saksan suurlähettiläs Martin Kobler tekee uskomatonta työtä ja häntä äh, syytetään siitä, että hän on natsi tai fasisti. Jopa New York Timesin tai Washington Postin kansa, kaltaisissa sanomalehdissä. Tämä on järkyttävää. Siis eihän Saksan EU-lähettilästä voi kutsua natsiksi. Sitten niiden henkilöiden määrä, no ta, Saksalla on enemmän kuin kymmenen henkilöä, joita tulisi haastatella siitä, he, jotta heidän olinpaikkansa määriteltäisiin. Ö, Saksa, Espanja, Italia ja muutama muu maa, heillä on sellaisia henkilöitä, jotka tulisi palauttaa. Ja tämä on yksi asia, jonka me voimme tehdä Camp Ashrafin eteen islamistit, no sillä katetaan vahabistit ja muut mutta minä sanoisin, että tällä hetkellä Turkin vaikutus ja äh, turkkilaisen islamin vaikutus Syyriaan ja Syyrian islamisointiin on suurempi kuin äh, Saudi-Arabian vaikutus. Ja Irakissa kaikki äh, kauppa käydään Iranin kanssa, eli se mitä Saudi-Arabiasta sanottiin, niin se liittyy lähinnä Egyptiin, mutta myöskin Pakistaniin. Meidän täytyisi hyvin tarkkaan seurata sitä, mitä Saudi-Arabia rahoittaa Pakistanissa. Me olemme tietoisia tästä seikasta. Raha. Euroopan unioni on maksanut yli miljardin Irakille Tämä on rahaa, jolla on rahoitettu YK operaatioita ja heidän perheenjäsentensä tarpeita yli 60 prosenttisesti. Seuraavassa vaiheessa haluaisin teidän varmistavan sen, että se raha, joka siirretään YKlle, YK tunnustaa sen koska silloin kun on kysymys operaatiosta, YK on operaatiosta, joka rahoitetaan yli 60 prosenttisesti, silloin on kysymys EUn rahoista mutta siellä ei EUn lippua kuitenkaan näy. Minä olen vastuussa 398 miljoonasta eurosta, jotka on jaettu 34 eri projektiin. Minulla on kaksi paikallista virkamiestä ja pari muuta ihmistä minulle ole turvatiimiä, eli en voi poistua Bagdadista. Eli miten voin valvoa näiden 400 miljoonan euron käyttöä, joita käytetään kaikkialla Irakiassa. Irak ei tarvitse rahaa. Irak tallettaa. Se, sen budjettiylijäämä on yli 50 miljardia vuodessa, mutta Irak ei tiedä, kuinka tämä raha tulisi käyttää päättää. He eivät osaa tehdä sopimuksia, he eivät osaa kunnioittaa sopimuksia. Irak ei ole koskaan järjestänyt tarjouskilpailua. Ei Irak meidän rahojamme tarvitse, vaan Irak tarvitsee meidän tekniset asiantuntijamme, jotka istuvat sähköministeriössä, öljyministeriössä, öljyinfrastruktuuriministeriössä tekemässä näitä sopimuksia, joita läntiset yritykset voivat sitten käyttää. Eli tällaista kapasiteettia Irakista ei löydy. Irakhan sitä tapettiin 35 vuoden ajan. He tarvitsevat asiantuntemusta meiltä ja asiantuntemuksen jakoa, ei rahaa. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, oikeusvaltio, korruptio, katoavat henkilöt, vankilat ja niin edelleen. Irak on edelleen ykkösmaa näillä listoilla. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta taistelemme terrorismia vastaan. Me olemme tehneet kumppanuussopimuksen ja pyytäisin teiltä apua sen suhteen, jotta tällaiset kumppanuussopimukset saadaan ratifioitua koska siellä ykköskohdassa puhutaan terrorismin vastaista taistelusta. Meillä on Euroopan kansalaisia Irakin vankiloissa ja siellä he opettavat ja pitävät huolta vangeista, jopa Rusafan vankilassa, joka on Al-Qaidan vankila. Valitettavasti teidän jäsenvaltionne ovat päättäneet lopettaa EU-leksin mandaatin Irakiessa vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä projekti on maksanut miljoonia, nyt se on lähdössä käyntiin ja nyt sitten rahat vedetään pois. No silloin oikeusvaltioperiaatetta ei toteuteta koska irakilaisilla ei ole hajuakaan siitä, mitä oikeusvaltioperiaate tar- tarkoittaa, eivätkä yhdysvaltalaiset voi heitä tässä auttaa. Eli tukekaa meidän ponnistelujamme siitä, että saadaan nämä naapurus- ja yhteistyökumppanuussopimukset voimaan. Sydämelliset kiitokset, rouva suurlähettiläs. Toivotan teille menestystä työssänne. Ja toivon, että tulette jälleen turvallisesti vieraaksemme piakkoin. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Olemme tässä jo vartin myöhässä. Nyt meillä on kuuleminen tulevan